It is far from uh, the main building, but nevertheless it is... Uh, Kello on kymmentä yli kolme. Ja hyvät naiset siellä nurkassa, Petraan. So can we start? Ehdottaisin, että käynnistelemme iltapäivän osuutta. Esityslistallamme on eurooppalaisten säätiöiden perussääntö. Valitettavasti Natia Hirsi ei tälläkään kerralla ole paikalla. Hän pahoitteli poissaolon ensimmäisellä kerralla, näin myöskin toisella kerralla. Ja nyt en tiedä, miksi hän ei ole paikalla. En tiedä. Kerron teille tarkistusten jättämisestä ja siinä sitten kaikki. Liberaalit eivät näytä myöskään olevan paikalla, mutta avustaja näyttää olevan Lady Liberaali siellä. Eli siis Häviheris ei toistamiseen nyt näytä olevan paikalla. 26.3. takarajatarkistuksille. Kaikki varmasti osaavat ihan itse lukea teksti. Haluaisin mahdollisesti puhua hänen puolestaan. She's not here. Nyt tämä asia toistui. Emme me nyt jää teidän voittamanne kuuntelemaan. Tämähän ei ollut teidän asianne. Jos tämä olisi ollut teidän tekstinne, niin äh, asia olisi ok, mutta näinhän ei ollut. Voidaan kopioida tekstiä sillä siisti. Ei täällä nyt asioita niin helpoksi tehdä kuin hän toivoisi. Tietystikin pahoittelen suuresti, että Rova Hirsch ei ole täällä tänään. Pyydän hänen puolestaan anteeksi. Hän on todellakin hyvin tärkeässä kokouksessa. Toivottavasti tämä millään tavalla heijastuu hänen tekemänsä työhön sinänsä. Mikä tämä on vain käytännön asia, niin sitten äh, käytännön järjestelystä johtuva syy, niin sitten tämä sopii. The second time not. On fakta, että nyt toistamiseen hän ei ole paikalla. Teillä on asiakirja voitte äh, kopioittaa puheenne ja sitä voidaan sitten äh, muuttaa tarkistusten takaraja 26.3. Kannattavatko kaikki menettelyä? Yeah, yeah. We put the speech on the... Thank you very much. You are very helpful. Hyvä, kiitos tästä huomiosta. Ymmärrän varsin hyvin, että ei voida vaihtaa ajatuksia aiheesta, kun esittelijä ei ole paikalla. Pitellä kuitenkin mm, pyysi minua mm, tästä puheenvuoron käyttämään. Hänhän on varjoesittelijä. Ymmärrän kyllä, mikä tämä tilanne on, mutta halusin tämän esiin tuoda. Schulz antoi hänelle tehtäväksi lähteä Britannian ja siksi hän ei ole paikalla, mutta hänen puolensa toteaisin, että ollaan valmistelemassa muistiota ja tarkoituksena oli käyttää puheenvuoro tästä aiheesta kollegan nimissä. Ilmeisesti siis mitään keskustelua ei nyt tulla käymään, vaan tarkistukset ovat sitten seuraava askel. Oikein hyvin ymmärsitte, missä mennään. Eli mitään keskustelua ei tässä ryhdytä käymään. Hyvä olisi, jos jokainen itse pääsisi paikalle, jos asioista on tarkoitus keskustella. Niinhän mekin teimme. Eihän tässä muuten ole mitään järkeä. Kapito, miai. Hyvä, mennään sitten kohtaan kahdeksan. Kyllä herra Pitela piipahti täällä aamusella, puolisen tuntia hän täällä kävi. En tiedä, jos haluaa, niin työt tulee ottaa vakavasti. Ja mm, vakavasta asiasta on kyse, kun eurooppalaista säätiöstä puhutaan. En tiedä, eh, miksi nyt tällä tavalla asiat hoidetaan, että kaikki asiat vain lykätään varahenkilölle. No näin seiska saatiin hoidettua. 26.3. kello 12 takaraja tarkistuksille ensi viikolla siis eteenpäin. Kohta kahdeksan. Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla. Valmistelija Ivo Pele. Olkaa hyvä. Voitte käyttää aiheesta puheenvuoron. Thanks very much. Uh, Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Lausuntoluonnos on teille jaettu. Havaitsette varmaan, että olemme keskittyneet tässä lausunnossa tietystikin niihin asioihin, jotka kuuluvat kulttuurivaliokunnan toimivallan piiriin. Yksi tärkeimpiä elementtejä, johon haluamme keskittyä, on alaikäisten suojelu. Tiedämme kaikki, että verkkosivut tarjoavat verkkovälitteisiä uhkapelejä ja vedonlyöntimahdollisuuksia, ja siellä varsinkin on alaikäisillä matalampi kynnys päästä pelaamaan. Heidän on helpompi päästä pelaamaan. Noin 2 prosenttia EUn kansalaisista kärsii pakonomaisesta pelaamisesta. Ja tietystikin haluamme suojata alaikäisiä tältä mahdolliselta uhkatekijältä. Siksi me ehdotamme sitä, että luotaisiin yhteiset normit, jotka koskevat äh, niiden ihmisten tunnistamista, henkilöllisyyden määrittelemistä, jotka haluavat osallistua verkkovälitteiseen pelaamiseen, eli henkilöllisyyden todentaminen ja henkilön ikä. Nämä täytyy selvittää. Teknisesti tämä on jo mahdollista, ei ole lukuisissa jäsenvaltioissa näin tehdäänkin. Tällä hetkellä olemassa tiettyjä porsanreikiä vielä olemassa. Kuluttajat voivat ohittaa nämä henkilöisyyden todentamis- ja muuto Meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, jolla voidaan varmistaa, että kuluttajan henkilöllisyys ja ikä voidaan todentaa silloin, kun haluat pelata uhkapelejä netissä takaosasto vedonlyöntiin verkkovälitteisesti. Erittäin hyvä näkemysten vaihtoa käytiin jo Strasbourgissa viime viikolla kansanpuolue tämän tilaisuuden järjestämä, mutta joka tapauksessa keskustelu on erittäin hyvä. Silloin alan edustajia mukana ja tietystikin tämä sektori Euroopassa myöskin tukee tätä kuluttajan henkilöllisyyden ja iän todentamista. Tämä on erittäin herkkä kysymys. Tähän liittyy yksityisyyden suojaan liittyviä seikkoja, mutta muitakin. Mutta koska verkkovälitteinen pelaaminen ei tunne rajoja, me tarvitsemme yhteiset normit Euroopan tasolle. Tämän lisäksi, Rova Pakka, ehdotamme Viiken lausunnossa että seikkaa, joka liittyy minun tarkistukseeni. Koska lausunto tietysti voi olla vain kovin lyhyt, siksi olen tehnyt jo nyt jotakin tarkistusehdotuksia, jotka liittyvät mainontaan. Lisäksi olen tehnyt ehdotuksen, joka asettaisi erittäin tiukat standardit Euroopan tasolle mainonnan osalta, erityisestikin silloin, kun mainonta kohdistuu alaikäisiin. Ja kyseessä on siis verkkovälitteinen uhka pelaaminen. Toinen seikka, joka on tärkeä valiokuntamme kannalta, on tietystikin urheiluala ja urheilun rehellisyyden, reilun pelin suojaaminen, sen varmistaminen. Viimeaikaiset skandaalit, joita Euroopan on selvittänyt, jotka liittyvät korruptioon ja sopupeleihin eurooppalaisissa jalkapallokilpailuissa. Tällaiset skandaalit ovat erittäin haitallisia koko urheilualan kannalta erittäin ikävä asia urheilun rehdin mainen kannalta. Siksi ehdottaisin, että kansalliset sääntelijät ja myöskin vedonvälittäjät ja urheilujärjestöt yhdessä ryhtyisivät keskusteluihin saman pöydän ääressä ja tekisivät paljon läheisempää yhteistyötä keskenään. Europol ja muuto eivät silloin joutuisi uudelleen tutkimaan tämän tyyppisiä skandaaleita tulevaisuudessa. Sen jälkeen, kun Europol teki havaintojaan, tämän jälkeen on jo kuultu skandaaleista Turkissa, Itävallassa, Alankomaissa ja niin poispäin. Uusia tapauksia on tullut ilmiö tuon Euroopan tutkimuksen jälkeen. Tiedät, herra Fox toimii imco valiokunnassa esittelijänä. Hän on maininnut keskustelussa imco valiokunnassa että hänen mielestään Tämä ei ole suuren suuri ongelma. Hän sanoi, että verkkovälitteisellä uhkapelaamisella ei ole mitään tekemistä sopupelien kanssa. Näin hän sanoi imko Tämä ei ole meidän kantamme, me olemme tästä eri mieltä. Minun mielestäni tämä on suuri uhka urheilulle. Tiedän, että EKRn kollegat ovat kenties eri mieltä, mutta minun nähdäkseni tämä ei ole kuitenkaan meidän valiokuntamme enemmistön kanta. Toinen seikka vielä. Euroopan komissio on tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan kaikissa jäsenvaltioissa ei ole sopupeli sopupeliä edes mainittu rikoslaissa. Siksi toivoisimme, että komissio ryhtyisi tässä aloitteelliseksi ja varmistaisi sen, että sopupelit ja varsinkin verkkovälitteinen vedonlyönti ja ongelma tällä puolella otettaisiin mukaan kaikkien maiden rikoslakiin, että tämä tehtäisiin rangaistavaksi kaikissa jäsenvaltioissa. Tiedämme myöskin, että jäsenvaltiot, vedonvälittäjät ja urheilujärjestöt vaihtavat paljon enemmän tietoa keskenään tästä aiheesta, silloin kun on kyse laittomasta toiminnasta, ja ehdotamme sitä, että luotaisiin eksplisiittiset toimintasäännöt ja itse sääntelyn tämä pitäisi perustaa. Kaikki ei pidä laittaa eurooppalaisiin direktiiveihin tai asetuksiin. Pikemminkin pyytäisimme, että asianosaiset yhdessä komission kanssa laatisivat vapaaehtoisen toimintasäännöstön niin, että itse sääntely tällä alalla toimisi. Rova puheenjohtaja, haluaisin vielä viitata Ranskan malliin. Ranskan viranomaiset ovat avanneet markkinoita varovasti verkkovälitteistä uhkapelimarkkinaa hallitulla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken tyyppiset vedonlyöjät, kaiken tyyppinen vedonlyönti ja uhkapelaminen ei ole sallittua netissä, jotta kilpailu olisi reilua. Tietyn tyyppiset urheilu, vedonlyönnit ovat mahdollisia verkkovälitteisesti. Voi lyödä veto esimerkiksi ottelun tuloksesta tai siitä, kuka voittaa, kuinka monta maalia tulee, mutta vetoa ei voi lyödä niin tyyppisistä negatiivisista tapauksista, esimerkiksi iltaista korteista, kulmapotkuista tai rangaistuspotkuista, näistä ei voi lyödä vetoa. Tämä on erittäin hyvä roolimalli, jota voitaisiin kenties apinoida muuallakin. Tästä voitaisiin ottaa opiksi. Meidän tehtävämme ei ole pyrkiä sääntelemään asioita, vaan pikemminkin pitäisi saada aikaan itse sääntely tälle sektorille, jonkinlainen toimintasäännöstö, joka pitäisi sisällä mahdollisesti esimerkiksi sen, että kielletään tällainen negatiivinen vedonlyönti tai vedonlyönti näillä kielteisillä ilmiöillä otteluiden aikana. Rouva Pakka, sallin ettei, että lopuksi, mutta en vähäisimpänä asiana keskityn urheilutapa, urheilu, tilaisuuksien omistajiin tai oikeuksiin FISASin mietinnössä tämä jo mainittiinkin. Siinä kun tarkastelen euro- urheilun eurooppalaista ulottuvuutta, tällä hetkellä tilanne on sellainen, että veronlyönnin välittäjillä ei ole velvollisuutta antaa osaa tuloistaan takaisin urheilukilpailun järjestäjille. Minun mielestä tämä ei ole reilua Tämä on reilu markkinointimalli, markkinamalli. Sen vuoksi olen vakuuttunut siitä, että verohyödyn välittäjillä pitäisi olla velvollisuus, niin kuin esimerkiksi Ranskassa, antaa tietty osa veron välityksen tuomista tuloista takaisin urheilukilpailun järjestäjille niin, että varoja voitaisiin käyttää myöskin ruohonjuuritason urheilun tukemiseen. Tämä on ristiriitainen elementti, mutta toivottavasti suuri enemmistö valikunnastamme tukisi tätä erityistä mallia. Ja lopuksi vielä meidän tarkoituksena on tehdä myöskin läheistä yhteistyötä. Meillä velvollisuutemmekin on tehdä läheistä yhteistyötä parlamentissa ja valiokunnassa Euroopan neuvoston kanssa ja seurataan sitä työtä, jota Euroopan neuvosto tekee. Kollegat, jotka tuntevat Euroopan neuvostoa, tietävät, että Euroopan neuvosto tällä hetkellä neuvottelee kansainvälisestä yleissopimuksesta, jolla pystyttäisiin vastustamaan urheilun otteluiden tulosten manipulointia Strasburgissa viime viikolla tehtiin joitakin ehdotuksia. Nyt Petra Kamerevert on ehdottanut päätös, joka koskee sopupelejä. Ja hän on ehdottanut luotaisiin maailmanlaajuinen järjestelmä, sama tapa kuin meillä on maailmanlaajuinen virasto, joka vastustaa dopingia. Viime viikolla tämä teksti hyväksyttiin Strasbourgissa. Siinä kuulutettiin sitä, että perustettaisiin kansainvälinen järjestö tai virasto, joka taistelisi sopupelejä vastaan. Kenties tätä asiaa voitaisiin työstää edelleen Euroopan neuvoston kollegoiden kanssa yhteistyössä. Tässä on vaikka tärkeimmät ehdotukset, jotka liittyvät tähän lausuntoon. Tietystikin olemme avoimia kaiken tyyppisille ehdotuksille ja itsekin tulemme tekemään vielä tarkistuksia tähän meidän omaan lausuntoomme. Kiitos paljon. Kiitos. Asia kiinnostaa monia. luova ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, uh, Kiitos puheenjohtaja. Täällä ei ole Sekin tulkkausta, joten pyrin tässä selviytymään englanniksi. Ensinnäkin kiitos esittelijälle tästä hyvästä lausunnosta. Se on hyvä pohja tulevalle työllemme. IMKO-valiokunnassa tarkasteltiin mietintöluonnosta tänä aamuna ja olen vähän pettynyt meidän toiveitamme oikein esittelijä ollut huomioitu alaikäisten ja haavoittuvien ryhmien tilanne vain juuri mainitaan, lapsia ei lainkaan. Eli loppumietinnössä toivottavasti voidaan nämä huomioida. Meidän on IMKOlle selkeä viesti esitettävä, on tehtävä hyvää yhteistyötä heidän kanssaan. Ja muutama kommentti vielä joistain yksityiskohdista. Olen samaa mieltä siitä, että alaikäisten ja haavoittuvien ihmisten suojelu, sen tulee olla pääpainopisteemme ja pitkällä aikavälillä tarkastellen varmasti eh, nettipelaaminen ja vedonlyönti on normaalia eh, vaarallisempaa ja eh, asiantuntijat ovat todenneet, että rahapelit netissä ovat koukuttavampia kuin muut pelimuodot, jotka eivät tapahdu netissä. Ja tarvitaan myöskin standardeja iän varmistamiseksi, kun halutaan nuoria suojella ja painottaisin tässä myöskin koulutuksen tärkeää merkitystä. On jotain muitakin seikkoja, jotka voitaisiin huomioida, kun nuorten alaikäisten suojelusta puhutaan, ja tulen tästä tekemään tarkistuksia. Mainonta on yksi näistä, ja on hyvä, että se mainitaan. Mainonta, säännökset, eh, sosiaalisesti vastuullinen mainonta on erittäin tärkeä asia jotta varmistetaan se, että ikärajoitukset huomioidaan silloin, kun puhutaan haitallisesta pelaamisesta ja myöskin e, vedonlyönti eri yhteyksissä alaikäisistä puhuttaessa on huomioitava. Ja kaksi suosiota, e, suositusta on tämän vuoden aikana hyväksytyksi kuluttajien suojelun liittyen ja sitten eh, sosiaalisesti eh, huomioitu mainonta näissä kysymyksissä. Ne tulisi myöskin huomioida. Tämän lisäksi eh, on kiinnittävä huomiota kokonaisvaltaisesti urheilun ja on katsottava, miten toimitaan jäsenmaissa, kun urheilutapahtumien järjestäjistä puhutaan. Ja sitten sopupelikysymyksiä tarkasteltiin eh, viime viikolla Strasbourgissa ja mietittiin toimia, joilla voidaan tältä suojella urheilua EU:ssa. Ja omista kilpailusta ei saisi vetoa lyödä. Ja tässäkin yhteydessä koulutus on tärkeässä roolissa. Ja vielä lopuksi eh, pelotteista, mitä sopupelijärjestelyihin tulee Komissio teki tutkimuksen ja totesi, että sopupeli on, olisi kriminalisoitava kaikissa jäsenmaissa. Ja tällainen menettely ei kuitenkaan välttämättä parempaan täytäntöönpanoon tietyissä epäilyttävissä tapauksissa johtanut. Olisi katsottava ja miettävä sitä, miten poliisiviranomaiset voivat tehokkaasti toimia ja miten Europol ja muut tahot voisivat paremmin toimia sopupeliä vastaan ja miten voitaisiin ajatella tässä parempaa tietojenvaihtoa ja vahvistettua yhteistyötä. Eli tässä kommentit, jotka halusin esittää. Ja on hyvä, että lausunto on sellainen kuin se on ja jään odottelemaan hyvää yhteistyötä jatkossakin. Thanks, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin Ivolle erittäin hyvästä ja kattavasta lausunnosta. Yleisesti ottaen voin tukea sitä, mitä hän mietinnössä sanoo. Ajankohta on oikea juuri nyt käsitellä tätä asiaa – ja tämän hyvän päätöslauselman lisäksi, joka saatiin täysistunnosta viime viikolla, niin nyt on oikea aika ryhtyä käsittelemään tätä asiaa. Tällä valiokunnalla on aivan erityistä vastuuta ja meidän täytyy tämä vastuumme hoitaa. Ja nyt tästä on tulossa ehkä jopa lainsäädäntö, mutta ainakin aloite. Jatkan tanskaksi, koska täällä on myöskin tanskalaista yleisöä, eli vaihdan tanskaksi. Øh, jeg har et par enkelte kommentarer til, til teksten, øh, selvfølgelig øh, i form af, af nogle ændringer. Minulla olisi muutamia kommentteja tähän tekstiin liittyen, mutta myöskin kysymyksiä Ivolle. Ensinnäkin kappale kaksi. Kappalessa kaksi puhutaan kahdesta prosentista väestöstä, joka on ilmeisesti peliriippuvainen. Tämähän on todella järkyttävä määrä. Mistä tämä, tämä tieto on saatu? Onko tutkimustietoa tämän taustalla? Olen edellisen puhujan kanssa eri mieltä siitä, että online-pelaaminen olisi enemmän riippuvuutta aiheuttava kuin normaalien uhkapelien pelaaminen. Onhan se helpommin saatavilla, mutta ei se sinällään ole sen enempää riippuvuutta aiheuttavaa. Ne asiantuntijat, joiden kanssa minä olen keskustellut, he eivät ole olleet huolissaan online-pelien riippuvuuden aiheuttamisesta. Puhut ennaltaehkäisystä ja myös talletusrajoista. No tämä on yksi tie, jota voidaan kulkea. Meillä on eri ratkaisuja, mutta meidän olisi mietittävä tarkkaan, harkittava tarkkaan rajoituksia, joita asetamme. Ranskan ehdotus siitä, että tietyille, tietyn tyyppisille peleille asetettaisiin tietyn tyyppisiä rajoitteita. No kansallisessa lainsäädännössä tällaiset ongelmat voidaan hoitaa. Meidän täytyy rajata niiden tapahtumien määrä, jossa vetoa voidaan lyödä ensimmäinen keltainen kortti, ensimmäinen tiimi, joka potkaisee palloa. Näissä voidaan, näihin voidaan kohdistaa rajoituksia. Sitten kappale kolme Tässäkin meidän tulisi olla varovaisia. Meidän täytyy pitää mielessä kaksi asiaa. Meillä on jo jäsenvaltioissa sääntöjä ja komissio sanoo, että meillä on kaikissa jäsenvaltioissa rikoslainsäädäntöä, joka kriminalisoi sopupelit. Sinä sanoit hieman päinvastaista. No tietenkin jonkin tyyppistä harmonisointia tarvitaan ja tietenkin toissijaisuusperiaate täytyy pitää mielessä ja itsekin puhuit itsesääntelystä ja siitä, että sen tulisi olla tavoitteena. Eli tässäkin kohdassa meidän täytyy olla aika lailla varovaisia. Sitten lisäksi puhutaan vedonlyönnistä ja siitä, että yritykset maksavat rahaa toimista, jotka ovat itse laittaneet liikkeelle. Oma maani Tanska ja Tanskan peliyhdistys, se maksaa 500 000 euroa päivässä – urheiluvedonlyöntivaroista kouluille, partioliikkeille. Tässä on kysymys suurista summista Tanskan kokoisessa pienessä maassa. Eli tässäkin täytyy olla varovainen. Se, mitä vaadit tässä, voi olla, että se jo toteutuu. Eivätkö vedonlyöjät jo tänä päivänäkin palauta osan näistä varoista? Sitten kappale viisi. Olen jo puhunut rikoslaista ja sopupeleistä. Me puhuimme tästä jo. Sitten vielä viimeiseksi kappale seitsemän. Päätöslauselmassamme me emme itse asiassa sano mitään näistä virastoista, mutta me liberaaliryhmässä – meillä on tarkistus, jossa puhutaan keskuksessa. Emme nyt puhu viraston perustamisesta, mutta jonkinlaista keskuksesta. Tuskinpa meillä viraston perustamiseen edes rahaa on. Mutta ehkä meillä voisi olla jonkinlainen tiedonvaihtokeskus tai keskus, jossa vaihdettaisiin parhaita käytäntöjä Europolin sisällä tai haluttiin sitten sijoittaa mihin tahansa. Meidän tulisi käyttää välillämme olevaa yhteisymmärrystä ja asettaa tällainen keskus sopivimpaan paikkaan. Virasto tuskin tulee toteutumaan. Toivottavasti voitte käyttää tätä minunkin puheenvuoroni. Kiitokset ja tervetuloa kaikille Tanskassa tulleille kuulijoillemme. On hienoa, että pohjoisesta olette tänne tulleet. Ja sitten Takkula Suomesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rova puheenjohtaja. Ymmärsin, että toivot, että noudatan puheenvuorossani teidän entisen kanslerinne Helmut Koolin ohjetta. Hän totesi, että se mistä ihmiset pitävät erityisesti poliitikkojen suhteen, ehkä myöskin valiokunnan on se, että he muistavat aina sen ohjesäännön, että puheet lyhyinä ja makkarat pitkinä. Eli tähän online-peleihin sen verran, että tämähän on asia, mikä ei ole <laughs> ihan verrattavissa tavalliseen kaupalliseen toimintaan, ja tästä johtuen alan ei voi päteä ihan täsmälleen samanlaiset sisämarkkinan säännöt kuin muihin aloihin, mutta joka tapauksessa haluan tässä yhteydessä kiittää kollega Pelettiä erittäin hyvin laaditusta lausuntoluonnoksesta. Ehkä jotakin pieniä huomioita tässä lyhyesti. Eli ensinnäkin, jos meidän valiokunnan tai kun me tullaan antamaan päävaliokunnalle viesti, IMKOlle, yksi viesti, mikä on minusta oleellisin ja tärkein, ja se ehkä mitä painotetaan, on se, että tämä lausunnon ensimmäinen kohta, eli korostaa, että alaikäisten suojelun sähköisesti välittävältä rahapeliltä pitäisi olla edelleen erittäin tärkeä poliittinen tavoite, painottaa tarvetta ottaa käyttöön EU-laiset iän ja henkilöisyyden todentamisen standardit, joilla estetään alaikäisten pelaajien osallistuminen etärahapeleihin. Tämä ensimmäinen kohta on minusta tärkeä ja se, se on minusta niin se meidän kärkiviesti tästä eteenpäin. Eli tämä henkilöllisyyden todentaminen, jotta alaikäiset nuoret ei pääse pelaamaan. Ja tämä henkilöllisyyden todentaminen on tärkeä työkalu myös monessa muissa asioissa, kuten esimerkiksi kun me taistelemme tätä nyt paljon esillä ollutta sopupeliongelmaa vastaan ja toisaalta myöskin rahanpesua vastaan. Eikä tämä on, tämä on erittäin tärkeää. Tästähän me ollaan keskusteltu viimeksi eh, viime viikolla Strasbourgissa. Ja voi sanoa, että nämä tunnistusmekanismit, työkalut, niiden tulee olla korkeatasoisia. Kun ne ovat korkeatasoisia, niin silloin myöskään niin urheilijat tai urheilujärjestöjen edustajat eivät voi lyödä vetoa omista ottelustaan ja näin edespäin. Mainitsit tuossa Ivo puheenvuorossasi Ranskan mallin, mutta mun mielestä haluaisin nostaa tässä suomen mallin myös esille jossa on erittäin hyvä tunnistusjärjestelmä joka on kansainvälisesti todettu ja todennettu ja luulen että siinä olisi paljon myös otettavaa tähän. olen varma että meillä niin raha automaattiyhdistyksen kuin veikkauksen puolesta ollaan valmiita kertomaan tämä tunnistautumisjärjestelmä millä pystytään estämään se että alaikäiset ei pelaa ja myös se ettei sinulla voi olla useita tilejä itselläsi samanaikaisesti vaan vaan todellakin henkilö ja henkilön henkilöllisyys selvitetään ja näin ollen, näin ollen sitten ollaan täysin tietoisia siitä, ketkä noissa peleissä sisällä ovat, ketkä ovat pelaamassa. Joo, tämä asia on hiukan kompleksinen ja ei välttämättä avaudu, jos ei ole harrastanut online-pelaamista, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä asia on nyt erittäin merkittävä tärkeä asia, meidän valiokuntamme ykkös, ykkösasia tällä hetkellä ja, ja sen vuoksi kiitokset vielä Ivolle hyvästä raportista ja toivon, että tuo korostukset, mitä tässä otin, pistät sinne kärkeen ja toisaalta tervetuloa myöskin tutustumaan Suomen malliin. Uskon, että sitä me voimme laajentaa myöskin niin Euroopan laajuiseksi ja, ja sitä kautta voidaan sitten nämä, nämä ongelmat, mitkä tulee tähän tunnistamiseen myöskin saada ratkaistua. Emma McLaughlin. I'm hiding from you, door. Emma McLaughlin. Minä olen täällä Takkulan takana lymyilen täällä piilossa. Uskon, että tärkeimpiä tehtäviä tässä meidän valiokunnassamme, kiitoksia myöskin herra Takkulalta että siirtyi pois näkövinkkelistä, niin tärkeimpiä tehtäviämme. Aisina työt vielä takaisin, kuuluisat viimeiset sanat. Pitäisikö minun aloittaa nyt uudestaan? Hei, päivää kaikille. No, leikkisikseen. Me käsittelemme asiaa, joka on IMKO-valiokunnan toimivallan piiriin kuuluva seikka, mutta on tärkeää, että puhumme tästä myöskin kulttuurivaliokunnassa. On erittäin iloinen siitä, että Iivo on ottanut mietintönsä mukaan tai lausuntonsa mukaan myöskin sopupelit. On meillä tehnyt yhteisen päätösasemestyksen sopupeleistä osoittaakseni, kuinka tärkeästä asiasta on kyse, kun ajatellaan urheilun reilu, re, reilua peliä ja rehtiyttä, hyvää mainetta. Meidän täytyy jatkossakin merkittävällä ja myönteisellä tavalla pyrkiä vaikuttamaan tai urheilu täytyy olla jatkossakin myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Meillä on merkittäviä ongelmia edessä. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka kaikki että saataisiin saman pöydän aina keskustelemaan sopupeliongelmasta, urheilujärjestöt, paikallisviranomaiset ja poliisi- ja oikeusviranomaiset ja kaikki lain ja myöskin itse tämän alan teollisuus pitäisi saada saman pöydän ääreen. Ja pöydän täytyy olla maailmanlaajuinen, että voimme todellakin taistella tätä ilmiötä vastaan ja tehdä kaikkemme, jotta urheilun hyvä maine säilyy. Tänä päivänä keskustelemme niin ikään siitä, kuinka suojelemme alaikäisiä ja nuoria ihmisiä harhaanjohtavalta mainonnalta silloin, kun on kyse uhkapelaamisesta. Käyttäjä täytyy suojella. En halua, että tässä mentäisiin niin pitkälle, että kielletäisiin kaiken tyyppinen mainonta mutta ainakin harhaanjohtava elementti pitäisi kitkeä pois. Ja se, kuinka rekisteröidytään pelaajaksi ja kuinka pelaaja tunnistetaan tai todennetaan hänen henkilötyösensä ikänsä, tämän on merkittävä ongelma. Jäsenvaltioiden täytyy todellakin tarkastella sitä, kuinka ne pystyvät hoitamaan tämän ongelman siten, että kunnioitetaan Euroopan unionin perussopimuksia. Me täytyy edelleenkin jatkossakin mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat itse päättää siitä, minkä tyyppiset uhkapeliin muodot ovat sallittuja kussakin maassa. On aivan oikein, että jäsenvaltioiden tasolla nämä asiat päätetään, mutta tätä asiaa täytyy viedä eteenpäin. mikä me ei puutu sopupeleihin, mikä me saa niin yksityiskohtaista lainsäädäntöä aikaan, tai mikäli me saa yksityiskohtaisia sääntöjä aikaan, me tarvitsemme erillisen aloitteen tai erillisen mietinnön kenties, joka tulisi meidän valiokunnaltamme, koska tämä kuuluu meidän toimivaltamme piirin, koska tähän liittyy monia seikkoja. Ja emme välttämättä haluta IMKO-valiokuntaan jatkossa yksin tätä asiaa työstää. Thank you very much, Emma. Kiitokset. on häälen seuraavana. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin kiitokset Ivolle oikein hyvästä lausunnosta, jossa monia kohtia on sivuttu. Tiedän, kun on nämä merkkirajat olemassa, miten hankala on asioita laajasti tarkastella, mutta katsoisin, että tässä kuitenkin on hyviä kappaleita esitetty ja nyt niitä voidaan sitten vielä tarkistusten myötä hieman konkretisoida. Tietysti on tärkeää, että ikärajat ja henkilöllisyys voidaan hyvin todentaa ja että saadaan kehitettyä metodeja, jotka todellakin varmistavat sen, että lapset eivät helposti pääse näitä rahapelejä pelaamaan. Ehkä kokonaan sitä ei voi estää, koska lapset todellakin kekseliäitä ovat jos osataan esimerkiksi käyttää näitä tupakkautomaattejakin, niin samalla lailla keksitään kyllä helposti keinoja, mutta kyllä tarvitaan erilaisia keinoja ja ennaltaehkäisevät keinot ovat tässä myöskin erittäin tärkeitä. Eikä kannata ajatella pelkästään nuoria, vaan kokonaisuudessaan yhteisöä, yhteiskuntaa jos on itse oppinut tuntemaan hajonneita perheitä esimerkiksi, juuri peliriippuvaisuuden vuoksi, niin kun on tällaisen omin silmin nähnyt, niin ymmärtää, mitä kaikkea kauheaa nämä rahapelit saattavat aiheuttaa, vaikka ne ehkä alussa vaikuttavat varsin harmittomilta. Ja sitten yksi seikka vielä. Nämä laittomat toimet, esimerkiksi sopupeli, asiat tai sellaiset vedonlyönnit, joissa alaikäisiä on mukana, tulisi kieltää. Kysymys tietysti sitten kuuluu, tällöin jäisivät monet ammattiurheilulajit ulkopuolelle, koska tällaisissa ammattitiimeissä saattaa olla alaikäistä 17 vuotta esimerkiksi mukana ja monissa lajeissa alaikäiset ovat huippupelaajia. Vaaditaanko tätä nyt ihan tosissaan vai mikä on ajatus tämän maininnan kohdalla vai olisiko syytä ehkä muotoilla kohta hieman toisin? Kiitos Santiago Fises seuraavana. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Ivo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, Ivo. Hienoa, että olet hoitanut tämän mietinnön tai lausunnon puolestani, koska tämä tyydyttää minun huoleni. Kun on kyse urheilusta, täällä on puhuttu siitä, että urheilun piirissä esiintyvä korruptio pitäisi kriminalisoida. Tämä on merkittävä seikka. Tämä ei kosketa pelkästään urheilualan ihmisiä ja urheilua, vaan tämä vaikuttaa laajemmaltikin. Kyse on laajemmasta ilmiöstä, siksi on erittäin tärkeää keskittyä juuri korruptioon urheilun piirissä kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi aihe huolestuttaa minua aivan erityisesti. Tämä on ongelma, joka on melkoisen Kova pala purtavaksi. Kyse on siitä, että hyvin monet verkkovälitteiset veronlyöntipalvelut tulevat Euroopan ulkopuolelta käsin, joten niihin on vaikea soveltaa eurooppalaista sääntelyä. Ongelmia eurooppalaisen sääntelyllä voidaan ratkaista, joten mitä me teemme, mikäli me varmistaa, että palvelut, joita tarjotaan Euroopan unionin ulkopuolelta käsin, noudattavat samoja sääntöjä, joita me täällä Euroopassa laadimme. Meillä tulee olemaan vain meillä tulee olemaan suhteellisen paljon vaikutusvaltaa Euroopassa, mutta Euroopan ulkopuolelle käsin on vaikea vaikuttaa asioihin. Kuulisinkin mieleni Ivolta, miten hän näkee mahdollisuuden vaikuttaa ulkopuolisten vedonvälittäjien toimintaan tai verkkovälitteisten uhkapelien tarjoajien Ranskan malli ottaa huomioon teolliset tekijänoikeukset, että urheilutapahtumien yhteydessä. Tästä puhuttiinkin jo. Tämä on erittäin mielenkiintoinen konsepti, kun puhutaan teollisista tekijänoikeuksista, immateriaalioikeuksista, koska tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka osallistuvat urheilutapahtumaan, ovat oikeasti että heillä ei ole itsellään lupaa lyödä vetoa urheilutapahtuman tuloksista. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjen urheilutilaisuuksien järjestäjät jotka myyvät esimerkiksi oheistuotteita, on tunnustettu jo, hen- jo esimerkiksi televisio-oikeuksien omistajiksi. Ja heidän velvollisuutensa varmistaa, että tiettyjä normeja kunnioitetaan. Tietystikin heillä täytyy olla oikeus myöskin tarkemmin sanoa, ketkä kaikki pääsevät mukaan osalliseksi urheilutapahtumaan. Heillä on tähän oikeus. Saattaa olla, että he eivät pidä siitä, että heidän toimiaan rajoitetaan ja joku muu sanoo, kuka, ketkä kaikki ovat osallistua urheilutapahtumaan. Lisäksi on todettu, että näiden järjestäjien täytyy maksaa veroja ja muita maksuja. Mutta samalla, saman aikaan heillä ei olisi mahdollisuutta päättää siitä, että ketkä kaikki voivat osallistua urheilutapahtumaan, ketkä kaikki voivat lyödä vetoa mistäkin. Kuitenkin urheilutapahtuman järjestäjät joutuvat itse maksamaan viulut. Mutta mikä Ranskan malliin tulee, Haluaisin kuulla, miten Ranskan mallin kautta tai jotenkin muuten voitaisiin ratkaista tämä ongelma. Sitten eräs seikka, josta on pitää kiinni, koulutus ja varsinkin urheilijoiden koulutus ja valistus. Meidän täytyy läheisesti tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että urheilijat saavat asianmukaista koulutusta. Nämä ihmiset ovat suoraan mukana pelissä. Heidän täytyy, heidänkin täytyy selittää, mitä ongelmia liittyy esimerkiksi sopupeleihin. Heidän täytyy olla tietoisia näistä ongelmista. Ja myöskin heidän täytyy tehdä selväksi, kuinka heidän täytyy toimia, kun he toimivat urheilijoina. Mitä sääntöjä täytyy noudattaa. Tiedämme, että olemassa korruption verkostoja suorastaan ja sopupeliin syyllistyneiden rikollisten verkostoja. Urheilijat itse eivät välttämättä saa edes sitä palkkaa, jonka he ansaitsevat. Heille maksetaan tavalla, joka ei ole täysin laillista. Ja tämä tähän liittyy myöskin tämä sopupelipuoli ja rikollinen toiminta ja koulutusta ja valistusta tarvitaan myöskin urheilijoille. E, bardzo dziękuję. Na wstępie chciałbym podziękować Iwo za bardzo dobrą opinię. Ja mam... Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Ivoa tästä erinomaisesta lausunnosta. Itse olen jurivaliokunnassa ollut lausunnon valmistelijana. Ja Tuolloinkin käsiteltiin sopupelejä online-ympäristössä. Tästä voisi nyt vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä hieman Ivon sanoman mukaisesti. Eri jäsenvaltiot, ne ratkaisevat nämä lainsäädännöllisesti eri tavalla. Esimerkiksi Puolassa – tällainen toiminta on melkeinpä kiellettyä. Mutta sitten taas toisaalta Maltalla, Maltan tapauksessa tämä sektori on erittäin voimakas ja voimissaan. Eli tässä on kysymys siitä, että eri jäsenmaissa on eri järjestelmät ja eurooppalaisella tasolla tätä on hyvin hankala säännellä. Mutta mutta meillä on tiettyjä yhtymäkohtia, joita voitaisiin harmonisoida jäsenvaltioiden tasolla. Ensinnäkin täällä puhuttiin jo siitä, että voitaisiin taistella internetin laitonta sisältöä vastaan, koska tietyt toimijat eivät saa hyväksyntää, lupaa ja täten he eivät voi toimia Euroopan rajojen sisäpuolella. Mutta on tahoja, jotka sitten pyrkivät tämän jollakin tavalla kiertämään. Esimerkiksi Saksa on taistellut tätä ilmiötä vastaan. Sivustoja on suljettu, mutta sitten pari päivää myöhemmin sama sivusto avataan jossakin muualla uudelleen. Meidän tulisi keskustella asiasta myöskin kolmansien maiden kanssa, jotta voisimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa. Sitten toiseksi peliriippuvaisten suojeleminen, aivan erityisesti alaikäisten suojeleminen tietyt poliittiset, poliittiset ryhmät eivät kovinkaan pidä tällaista ehdotuksesta. Heidän mielestään tässä mennään aivan liian pitkälle, kun kerran kyse on internetissä. Mutta kuitenkin on tässä yhteinen nimittäjä, alaikäisten suojelu. Kolmanneksi sopupelit. Tämä asia olen käynyt läpi kaikki ne oikeusjärjestelmät, jotka tässä tulevat kyseeseen. Ja Puolassa, puolalaisessa järjestelmässä on olemassa urheilurikkeen nimike. Puolahan vuosikausia kärsi tästä ilmiöstä – Ja tästä rikkeestä saattaa saada jopa kahdeksan vuoden vankeustuomion, eli sanktiot ovat hyvin raskaita jos joku sopupeleihin sortuu. Ja tästä on saatu erinomaisia tuloksia ennaltaehkäisyn suhteen. Toisissa järjestelmissä ei ole urheilurikkeen käsitettä, vaan puhutaan korruptiosta. Mniej więcej w swoich systemach prawnych tässä on kysymys siitä, että tulisi määritellä tulisi määritellä rikoslaissa joka ikisessä jäsenvaltiossa normit, vähimmäisnormit, joita sovellettaisiin ja jossa nimenomaan olisi kysymys rikosoikeudellisista seuraamuksista eri osapuolille – Tällä hetkellä poliittinen ilmapiiri on erinomainen, jotta asioissa päästäisiin eteenpäin tällä saralla. Sitten ranskalainen malli. Ranskalainen malli, jossa on kysymys siitä, että että lähetysoikeudet myönnetään jollekin taholle – ja tästä saatavat tulot palautetaan. Jos esimerkiksi Ranskassa prosentti tuloista, lähetysoikeustuloista palautetaan, silloin tätä summaa ei tulisi käyttää yksinomaan urheilujärjestöjen eduksi, vaan myöskin esimerkiksi opetuksessa. Urheilujärjestöillä on valmentajia, virkamiehiä. Urheilujärjestöillä on hyvin voimakas vaikutusvalta opetusasioissa ja niillä on mahdollisuus muuttaa käyttäytymismalleja ja näyttää esimerkkejä. Eli tämä aloite on erittäin hyvä ja lausunto on erinomainen ja se on laadittu oikealla hetkellä oikeassa ilmapiirissä. Kiitos sitten Silvia Kosta. Kiitos puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset Ivo Belelle oikein hyvästä lausunnosta. Aihe on äärimmäisen tärkeä, varsin monimutkainen kylläkin, ja se hyvin puheenvuorostani ilmi käynyt. Ja voin yhtyä pitkälti esitettyihin puheenvuoroihin, varsinkin sen luovan vetoomukseen siitä, että tämän valiokunnan erityisluonne, vaikka emme olekaan vastuuvaliokunta tässä asiassa, niin kuitenkin on erittäin tärkeää, että alaikäisen suojeluun ja nuorten pelaajien pelaamismahdollisuus ja urheilun eh, rehtiys ja hyvä maine eh, ja tämä koulutuspuoli ja mahdolliset selkeät pelisäännöt, ne ovat asioita, joita meidän omassa valiokunnassamme on tarkasteltava. Lähestymistapa Pelen esityksessä on mielestäni oikein hyvä. Eli on hyvä, että tässä pyritään tiettyyn standarditasoon eurooppalaisittain tarkastellen, joilla taataan avoin menettely ja mahdollisuus näihin nettipeleihin, vedonlyönteihin. Ja sitten jos on jo olemassa hyviä käytettyjä malleja, niihin kannattaa tutistua. En tiedä, onko mahdollisesti jo tehty tutkimus. Moriksen puheenvuoro oli mielenkiintoinen vertaileva tutkimus sen suhteen, miten alaikäisiä eri jäsenmaissa on suojeltu näissä kysymyksissä. Se olisi tärkeää tietoa, koska tulisi luoda sellaiset puitteet, sellainen oikeudellinen kehys, jossa hyvin edistyksellisesti alaikäisten asema huomioidaan, koska muuten päädytään varsin laajaan kirjon erilaisia lainsäädännöllisiä määräyksiä, esimerkiksi ikä- ja henkilöllisyyskysymykset. Omassa lausunnossani myöskin olin tätä tarkastellut. Se on yksi kiistanalainen kysymys. Ja tässä yhteydessä kannattaa vedota myöskin jäsenmaihin, sillä esimerkiksi Italiassa, jossa näitä sopupeliskandaaleja on ollut melko laisia, ja tältä pohjalta on nyt tähän eh, rangaistusmenettelyyn puututtu. Ja sitten myöskin tekijänoikeuskysymykset tulevat tässä kuvan mukaan. Mutta on muistettava myöskin se, että ne maat, jotka edistävät eh, vedon eh, lyöntipelejä tai ylipäätään pelaamista vaikkapa ihan virallistenkin kanavien kautta eh, siksi, että tiedetään, että tällä saadaan huomattavia verotuloja valtiolle, niin nämä vastuunkantokysymykset on esiin nostettava sillä olisi erittäin tärkeää, että tuloista osa suunnattaisiin mm, koulutustoimiin ja urheilujärjestöjen toiminnan edistämiseen. Ja mm, tämä Italian osasta, Italiasta puhuttaessa eh, liittyy seuraavanlaiseen tilanteeseen. Esimerkiksi Lotto eh, on sellainen, että se on valtion alaista ja tästä kaksi prosenttia tuloista kuitenkin vain menee kulttuurille. Ja kun puhutaan tämän tyyppisestä toiminnasta ja tarkastellaan asiaa Euroopan laajuisesti ja siitä, että varsin usein tällöin puhutaan e, e, julkisista varoista, esimerkiksi kun esimerkiksi puhutaan e, rahapeleistä, niin mielestäni tällöin olisi tärkeää, että jollain tavalla yhteiskunnan kautta voitaisiin palauttaa näitä mm, varoja ja vielä lopuksi, kun alaikäisistä puhutaan, niin riippuvuus asiasta puhuttaessa – on muistettava se, että nuorten on paljon helpompi netin kautta pelata kuin eh, käyttää mitään muita pelilaitteita. Eli kyllä varsin laajalle jo näiden nettipelien käyttö onkin levinnyt, eli tätä ei suinkaan voi pitää mitättömänä seikkana. Kiitokset ja sitten seuraavana Keli, olkaa hyvä. Eh, thank you very much. I too would like to come. Kiitoksia. Haluaisin onnitella ensinnäkin esittelijää, varsinkin siksi, että kyse on kulttuurivaliokunnan asia ja kyse on nuorista ja urheilusta. Näitä seikkoja painottaisin. Interpol on tehnyt tietenkin tutkimuksia. 680 ottelua havaittiin, jotka oli sovittu etukäteen suurin osa näistä Euroopan unissa. Ja kyseessä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, näin Interpol on todennut. Tämä osoittaa, kuinka laimettaisesta ongelmasta on kyse ja kuinka verkkovälitteinen uhkapelaaminen on kehittynyt. Ja ikävää kyllä, siitä on tullut järjestäytyneen rikollisuuden pelikenttä. Usein he käyttävät tukikohtinaan paikkoja Euroopan unionin ulkopuolelta käsin, esimerkiksi rahanpesutarkoituksissa, ja tämä Euroopan unionin ulkopuolelta käsin. Urheilu kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin lähinnä. Lissabonin sopimuksessa meillä on kuitenkin tiettyjä mahdollisuuksia puuttua tähän ongelmaan, erityisestikin siten, että pyrimme valistamaan ja kouluttamaan järjestöjä niin, että ne pystyisivät luomaan jonkinlaisen toimintasäännöstön. Lisäksi pitäisi mahdollistaa se, tai varmistaa se, että pelät itse eivät voi lyödä vetoa. Tämä pitäisi kriminalisoida. Ja toiseksi vedonlyöntiä ei pitäisi sallia silloin, kun on kyse alaikäisistä. Nämä ovat kaksi tärkeintä seikkaa, tärkeää seikkaa jotka urheilujärjestöt toivottavasti hyväksyvät, mikäli niillä on vähänkään järkeä päässään, koska muuten koko urheilun hyvä maine vaarantuu. Ja jossakin määrin, varsinkin kun on kyse pyöräilystä ja Ranskan ympäriajosta, pyöräilyn mainehan on juuri kärsinyt pahoja kolauksia. On siitä, kuka voittaa. Ihmiset ei enää tiedä, onko kyseessä rehtipeli vai ei. Ja niin kuin edellistäkin puheet ovat todenneet, että pitäisi varmistaa se, että kun nuoret pelaavat kotoaan käsin puhelimen välityksellä tai muuten, he eivät joudu riippuvaiseksi pelaamisesta, koska he saattavat asettaa itsensä ja myöskin vanhempaansa erittäin ikävän asemaan kerryttäessään velkaa. Meidän täytyy puuttua täysin ilmiöihin, niin se viimeinen seikka vielä. Kun on kyse täysin legitiimistä pelaamisesta, täysin laillisesta pelaamisesta, meidän täytyy auttaa käsittelemään näitä ongelmia, jotka mainitsen Enemmän rahaa pitäisi saada vedonlyönnin välittäjiltä takaisin urheiluseuroille, jotka käytännössä ovat kuitenkin mahdollistaneet ylipäänsä sen, että vetoa voi lyödä. Täälläkin pitäisi tehdä jotakin tälle asialle. Äh, mm, itsekin esittäisin muutaman kommentin. Ensinnäkin Nettipelaaminen varmasti on paljon vaarallisempi asia kuin mitä osaamme kuvitellakaan näistä mainituista syistä. Jos äh, kännykkää käyttää, niin äh, riski on jo lähellä. Jos ihan henko pitää paikalle lähteä pelaamaan, niin tilanne on toinen, varsinkin nuorista puhuttaessa. Eli kyllä tähän asiaan tulee vielä enemmänkin huomiota kiinnittää. Hyvä, että Ivo on asian tarkastellut. Ehkä kohdassa kolme voitaisiin hieman sanamuotoa muuttaa, eli ei sanottaisi, että eh, urheilu voi hyötyä vain vähän näitä tuloja, koska on maita, joissa menettelyt ovat eh, pakolliset, eli esimerkiksi ehkä otetaan sitten eh, ne maat, joissa näin jo menetellään. Asia voidaan kääntää ikään kuin myönteiseen muotoon. Eli jotkut näin menettelevät jo ja voitaisiin näistä ottaa esimerkkiä. Ja sitten Lotto, valtiolliset eh, lottoyhtiöt, eh, näillä on tämä velvollisuus jo, eh, jos näitä lottotuloja ja lottotuloja ei olisi, niin paljon kulttuuriasioita jäisi meidänkin omassa maassani hoitamatta. Mutta yritysmaailma hoitaa sitten oman osansa. Täällä esimerkiksi Santiago totesi, että jos joutuu maksamaan veroja ja niin edelleen, No, kyllä on muistettava se, että liiketoiminnastahan online-pelaamisessa on kyse mutta vain urheilun kautta on mahdollisuus saada näitä tuloja aikaan. Jos ei mistään urheilutapahtumasta voisi vetoa lyödä, niin silloin näitä vedollisia ei voitaisi järjestää. Eli ei tässä nyt saa hiuksia lähteä halkomaan, eikä ole liian pikkutarkka. Kyllä tässä isoista summista puhutaan. Ja vielä tärkeänä tämä kohta seitsemän, se on tässä vähän epämääräisesti esitetty lopussa, jos siinä sanottaisiin, että tämän vuoksi tarvitaan jonkinlainen järjestö, niin se olisi hyvä looginen eh, jatkumo sille, mitä sanotaan kohdassa seitsemän aikaisemmin. Eli voitaisiin ajatella tällaista loppuvaatimusta kohdan seitsemän loppuun loppuun. Asia kyllä mainitaan, mutta ei muissa kohdin tekstiä. Mutta ehkä tarkistusten myötä tämä asia myöskin voidaan huomioida. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle, jos komission edustaja on paikalla, ja sitten lopuksi vielä Ivolle. Olkaapa hyvä. Herra Temik, niinkö? No, olkaa hyvä kuitenkin. Hei, go on. Javier Volta. Um, no, of course the commission welcome. No tietenkin komissio on tyytyväinen tähän lausuntoon, jonka kunnianarvoisa jäsen on laatinut. Me haluaisimme vain huomauttaa se, että meillä on tutkimus sopupelistä ja tutkimus osoitti, että melkeinpä kaikissa jäsenvaltioissa sopupelien järjestäminen on kriminalisoitu. Ja tästä syystä, jotta estettäisiin sopupelit, niin tulisi keskittyä päätyä yhteistyöhön eri sidosryhmien välillä. Ja kun puhun sidosryhmistä, niin puhun urheiluseuroista, operaattoreista ja sääntelijöistä, jotka myöskin täytyy ottaa tähän prosessiin mukaan. Ja tästä syystä komissio aikoo julkistaa vuonna 2014 suosituksen vedonlyötiin liittyvistä sopupeleistä – ja tässä voitaisiin keskittyä parhaisiin käytänteisiin, joilla tämä tyyppistä toimintaa voidaan estää. Kiitos. Siinäkö kaikki? No, tässä on kollegalla vielä kysymys, johon toivottavasti voitte vastata sitten. Kiitos. niin mitä kuluttajan suojaan tulee, Tietenkin identifiointi on tärkeä asia myöskin komissiolle. Ja tietenkin tähän puututaan suosituksessa, jonka komissio aikoo hyväksyä ennen vuoden loppua. Ja tietenkin suositus, joka liittyy mainontaan – nimenomaan alaikäisiin kohdistettuun mainontaan. Well, just one of... Niin, yksi jatkokysymys. Itse ja tekin viittasitte tutkimuksen, jonka komissio on toteuttanut Tutkimus osoittaisi, että kaikissa elämässä jonkinlaista sääntelyä on, joka kriminalisoisi sopupelit. Mutta tässä on tiettyä sekaannusta sen suhteen, mistä puhutaan. Rikosoikeudesta, ko pelkästään vai erityisestä lainsäädännöstä, joka näitä rahapelejä tarkastelee urheilun yhteydessä, sillä tässä puhutaan kahdesta hyvinkin erilaista asiasta. Ja jotta voimme kunnollista keskustelua käydä, on ymmärrettävä, mistä tässä on kyse. Kiitos. Voisikohan komissio vastata äskeisen? Can the commission give the answer? Could, Olkaa hyvä komissio. Uh, could you repeat your question? Please? Voisitko toistaa tämän kysymyksenne? I can. Since... Tottahan toki. Totesitte, että tutkimus osoitti sen, että kaikilla jäsenmailla on ö, kyllä ö, säännöt, jotka kriminalisoivat sopupelit kysyisin, eh, tässä nyt näyttää olevan jonkinlaista sekaannusta siitä, mistä eh, asetuksesta on kyse. Puhutaanko tässä siis eh, rikoslain alaisista määräyksistä vai mahdollisesti erityislainsäädännöstä, joka mm, tarkastelee näitä urheilutapahtumiin liittyviä kysymyksiä erityisesti? Ei, tässä tutkimuksessa myöskin puhuttiin rikosoikeudesta. Eli tämä liittyy yksinomaan rikosoikeuteen mitä muihin ulottuvuuksiin tulee esimerkiksi tiettyn tyyppisten vedonlyöntien kieltäminen. Tietän, tiedämme, että eri jäsenvaltioissa on säännöksiä näidenkin suhteen, mutta tällä hetkellä komissio kartoittaa tilannetta jäsenvaltioissa, jotta saataisiin selkeä kuva tilanteesta EU:ssa. ssa Eli ainoastaan rikosoikeudellisista seuraamuksista nyt puhutaan tässä tutkimuksessa. Kiitos. E, puheenvuoro, olkaa hyvä, mutta ihan lyhyesti, jos mahdollista. Niin yksi mm, täsmennys, tarkennus. Olen tutustunut juuri valiokunnan esitykseen ja vaikuttaisi siltä, että Puolan rikosoikeudessa on sääntöjä sen suhteen, minkä tyyppisiä eh, eh, rikoksia voi tapahtua silloin, kun urheilutapahtumista puhutaan. Ja Äärimmäisissä tapauksessa on mahdollista, että suljetaan kokonaan urheilutoiminnan ulkopuolelle loppuelämäksi. Tämä on yksi mahdollinen seuraamus. Toinen mahdollisuus on, että ei saa jatkaa yhteistyötään valmentajansa tai järjestön kanssa. Tämän tyyppisiä sääntöjä on oman maamme rikosoikeudessa muissa jäsenmaissa on myöskin käytössä määräyksiä ja lakeja joissa esimerkiksi puututaan sopupeleihin, mutta erot näiden määräysten välillä ovat huomattavia. Joissain maissa on käytössä sakkorangaistuksia, joissain maissa e, sitten suljetaan toiminnan ulkopuolelle moniksi vuosiksi. Eli hyvin erityyppisiä ovat nämä seuraamukset. On muistettava, että EU-ssa ja EUn ulkopuolella toimii myöskin järjestäytyneitä rikollisryhmiä – ja siksi olisi erittäin tärkeää jollain tavalla näitä toimia yhtenäistää. Mutta tärkeää on kuitenkin, että nämä muutokset nyt tehtäisiin. Totta on, että tämä aihe on kokonaisuudessa varsin monimutkainen, eikä komissio varmaan tässä vaiheessa voi sitä selventää. Tähän tullaan vielä palaamaan ja on mahdollista, että pyydämme paikalle oikeudellisen asiantuntijan kertomaan hieman lähemmin tästä asiasta emme nyt voi olettaa, että eh, noin vain komission edustaja pystyy tällaista asiaa valaisemaan, mutta eh, jos haluatte, niin totta kai voitte eh, vastata, mutta en halunnut nyt rasittaa teitä kysymyksiä, jotka ehkä eivät kuulu toimialanne. Yes, as I said before, the... Kuten sanoin aiemmin, komissio pyrkii kartoittamaan eri jäsenvaltiossa vallitsevaa tilannetta, jotta voitaisiin selkeästi ja teknisellä tasolla ottaa kantaa asian tällä hetkellä. Sitten poliittisen tutkimusosaston kollegat siellä, hyvät rouvat. Ehkäpä mä niin vähän kysymyksen voisitte kirjoittaa muistiin ja selvittää hieman Eh, näitä oikeuskäytäntöjä tässä kysymyksissä. Ja ehkä voin vielä esittää tämän kysymyksen eh, henkilökohtaisesti ja voitte sitten asiaa tarkastella. Tämä oli monimutkainen asia, jotta sitä voidaan tässä nyt hoitaa. Ja nyt puheenvuoron saa Ivo. Olkaa hyvä. Doris. Kiitoksia Doris. Kiitos paljon kaikille kollegoille. Kenties tartun tähän viimeiseen mainittuun seikkaan. Tämä on tietysti tärkeä seikka. Tiedämme hyvin, että rikosoikeuden puolella kyllä on kiinnitetty huomiota tähän ilmiön kaikissa jäsenvaltioissa, näin voidaan sanoa, mutta paholainen piilee yksityiskohdissa. Mistä, nyt, mistä me nyt puhumme? Miten määritellään urheilurike? Tämä täytyy määritellä ja tietystikin meidän täytyy läheisesti tarkastella Piotorin tekemää lausuntoa. Piotor, haloo, kuuluuko? Kuuleeko Piotor? Minä puhuin sinun lausunnostasi, joka jota olet laatimassa oikeustansioiden valiokunnassa. Olen lukenut tarkalleen sinun lausuntosi, koska kyse on myöskin oikeusasiasta, oikeudesta seikasta. Sinä olet tässä asiantuntija. Tietysti meidän täytyy huomioon sinun ehdotuksesi ja se, kuinka langitetaan rikosoikeudellisia seuraamuksia. Hieno tämä mainitaan rikosoikeuden puolella, mutta sitten täytyy määritellä, mikä tarkalleen on kyseessä ja mitä seuraamuksia pitää langettaa, koska pienet sanktiot yhdessä jäsenvaltiossa ja suuremmat, hyvin raskaata seuraamassa toisessa jäsenvaltiossa tarkoittavat sitä, että mitään tasavertaista tilannetta ei ole ja järjestäytynyt rikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus asettuu sinne maahan, jossa on kaikkien pienimmät rangaistukset. Silloin ei puhuta harmonisoinnista, vaan pikemminkin pitäisi koota kaikki osapuolet saman pöydän ääreen, jotta saataisiin jonkinlaista tasa, tasaista pelikenttää aikaan. Lyhyt, lyhyt katsaus vielä kaikkiin huomioihin. Rova Pak ensin Uskoakseni voin tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kaikki ovat samaa mieltä laajalti siitä, että alaikäisiä täytyy suojella Suomen malli. Täällä mainittiin, me otamme kyllä yhteyttä Takkulan toimistoon saadaksemme lisää tietoa Suomen mallista. Ja pyrimme sitten levittämään sitä muuallekin Eurooppaan. Tämä henkilön henkilöllisyyden todentaminen, mikäli se on teknisesti mahdollista, niin miksi sitä voitaisiin käyttää mallia sitten muuallakin Euroopassa? Mallia muuallakin Euroopassa. Ei sitä pidä pakottaa kenellekään. Emma, kaikilla kunnioituksella toissijaisuusperiaatetta. Me aina kunnioitamme kyllä toissijaisuusperiaatetta. Mutta ihmiset täytyy saada saman pöydän ääreen kaikki osapuolet ja sitten ryhtyä itse sääntelyyn. Rova Senalova ja muut kollegat viittasivat erittäin tärkeään seikkaan, valistukseen ja ennaltaehkäisyyn. Nämä ovat, tämä, tämä on yksi ja sama asia, kun puhutaan varsinkin alaikäisestä. Tässä tarvitaan joitakin tarkistuksia vielä. Sitten mainontapuoli emme kannata sitä, että mainonta kokonaan kiellettäisiin verkkovälitteisessä pelaamisessa. Ei tämä ole tarkoituksena päinvastoin, vaan pikemminkin harhaanjohtava mainonta ja alaikäisiin kohdistuva harhaanjohtava, harhaanjohtava mainonta, mainonta on sellainen seikka, johon täytyy tarttua. Sean Kelly, Santiago ja myöskin Sabin Verheyen puhuivat äh, mahdollisesta ajatuksesta kieltää vedonlyönti silloin, kun itse pelaa, taikka silloin, kun on kyse alaikäisestä. Joskus vain alaikäiset ovat pelaamassa, ei pelkästään Real Madrid pelaa, vaan 16-17-vuotiaat saattavat olla pelikentää. Silloin pitäisi vedonlyönti kokonaan kenties kieltää. Ehdotuksessa oli tässä aivan oikea. Meidän täytyy nyt löytää tähän oikea sanamuoto niin, että ei tässä synny mitään hämmennystä. Tätä me tietenkään halua. Santiago viittasi koulutukseen, valistukseen. Nyt ehkä pelkästään kuluttajan valistuksesta, vaan myöskin urheilualan ammattilaisten ja pelaajien valistamisesta. Meidänkin täytyy tulla tietoisiksi näistä seikoista. Usein kyseessä on haavoittavaisia nuoria ihmisiä, jotka toimivat aktiivisesti urheilukilpailussa. Urheilijat ja urheiluihmiset ja urheilualan toimijat täytyy myöskin saada valistuksen piiriin. Heillekin täytyy antaa koulutusta. Ja mitäs vielä? Ai niin, yksi juttu vielä. Mortenin kysymys, joka liittyy rahan palauttamisen urheilukilpailujen järjestäjille. Rova Pak puuttui tähän niin ikään. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi kenties uudelleen muotoilla tämä asia rakentavammassa hengessä. Omassakin jäsenvaltiossani meillä on erilaisia alleja. Meillä on lotto, mutta, mutta myöskin yksityisiä yrityksiä, jotka siirtävät suuren osan tuloistaan ruohonjuuritason urheiluun. Me tulemme ottamaan tämän ajatuksen huomioon ja uudelleen muotoilemaan tämän ajatuksen ja hienosäätämään sitä vielä. Siinä on oikeassa. me Morten ei ole luoda EUn laajuista virastoa, koska ei parlamentissa voi, ei täällä voi ryhtyä jatkuvasti luomaan uusia virastoja viime viikkoinen päätöslauselma, joka koski sopupelejä, selkeästi viittasi tähän vadaan, että luotaisiin jonkinlainen kansainvälinen järjestökeskus, millä nimestä kutsutaankin vadan tapaan. Tarkoituksena ei ole ottaa tätä mukaan tähän tekstiin, koska teksti on sanamäärältään rajoitettu, joten ehdottaisin, että tämä pistetään tarkastuksen muodosta mukaan jonkinlainen kansainvälinen keskus tai EUn keskus ilman, että käytetään sanaa virasto, koska tämä virasto on tällainen mörkö tällä hetkellä sanavirasto. Tätä asiaa täytyy vielä työstää. Rouva puheenjohtaja, tässä olivat nähdäkseni kaikkein tärkeimmät elementit, joista täällä keskusteltiin. Nyt jään odottelemaan ilomielen tietoistekkien tarkistuksia. Santiagolla taisi olla vielä jotain sanottavaa, rouva puheenjohtaja. 26.3. on takaraja. Oliko täällä vielä puheenvuoropyyntö? No, Santiago, ole hyvä. About the relationship with the... Kysymys suhteesta kolmansiin maihin ulkomailla. No, yes. <laughs> No, my question was about the relationship. Kysymykseni liittyy suhteisiin kolmansiin maihin, miten me voimme eh, voisimme saada aikaan sopimuksia heidän kanssaan, koska me voimme laatia sopimuksia Euroopassa, mutta emme yksin. No Ivo, yhden kerran vielä, ole hyvä. Tämä äsken unohtui. Tämä on tietysti tärkeä elementti, koska paljon vedon lyönnissä tapahtuu Aasiassa, vaikka kisat tai kilpailut pelit pidetään Euroopassa. Ja Euroopan neuvosto tarkastelee tätä kysymystä ja kannattaa miettiä, miten vahvistaa Euroopan neuvoston toimia ja tällä tavalla pyritään huomioida siellä tehty työ, jottei samaa tehtyä asiaa tehdä uudelleen. Mutta totta on, että tätä asiaa, myöskin Euroopan neuvoston tarkastelut ja olen heihin vielä yhteydessä, jotta tämäkin aspekti saadaan huomioiduksi. Kiitos. No niin, mutta on sitten katsottava Aasia erikseen, koska Euroopan neuvostokin kattava 47 maata. No niin, kiitos kaikille. Takaraja 26.3. puolilta päivin ja 23. huhtikuuta äänestämme. Mennään eteenpäin kohta yhdeksän. Nuorisotyöttömyyden torjunta, selviytymiskeinot ja Emilio Menendez de Valle on tässä valmistelijana. Pyydän teitä nyt kertomaan hieman tästä, miten olette ajatellut tämän asian kirjan laatia. Olkaa hyvä. Bien, en mi opinión, la educación y la sanidad son koulutus ja terveys ovat peruskysymyksiä, kun puhutaan hyvinvoinnista yhteiskunnassa. Ja näin Eurooppa kehittyneenä maantereena on onnistunut hyvin eteenpäin viemään kumpaakin näistä koulutusta ja terveydenhuoltoa myöskin. Toivottavasti näin on myöskin jatkossa. Olemme nyt joutuneet kriisiin ja monen haaveet, eurooppalaiset haaveet ovat nyt joutuneet hajoamaan ja tilanne tulevien sukupolven osalta on hieman epävarma. Ja tässä lausunnossa mietitään, mitkä olisivat keinot päästä eroon nuorisotyöttömyydestä. Vastuvaliokuntanahan on EMP-valiokunta ja kun tätä esitystäni laadin samalla kyllä ymmärrän, kuinka tärkeää on, että ryhmien kannat saadaan mahdollisimman lähemmäksi, lähelle toisiaan, jotta saadaan aikaan tasapainoinen esitys. Eli tähän pyritään, mutta toteaisin silti, vielä erään asian. Koulutuksen merkitys. Se on erittäin suuri, kun halutaan ratkaista nuorisotyöttömyyteen liittyviä ongelmia, mutta resurssipula on yksi ongelma. Ja tärkeää on pyrkiä olemassa olevat resurssit hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksen ja kehityksen tehtävät leikkaukset ovat yksi ongelma ja kaikesta tästä huolimatta on pyrittävä toimimaan siten, että nuorisotyöttömyyteen voidaan puuttua, mutta varmasti siihen monta vuotta, vuotta vielä menee. Hyvää koulutusta tarvitaan, jos halutaan, että yhteiskunnassa edistytään. Tietysti eri prioriteeteista voidaan keskustella budjetista puhuttaessa – koulutuskysymyksessä on tarkasteltava erilaisia koulutusmuotoja, ammattikoulutusta, yliopistokoulutusta ja prioriteettiasettelua ylipäätään tarvitaan. Ja vaikeina aikoina on erittäin tärkeää, ettei kansallisissa hallituksissa nähdä koulutuskysymyksiä pelkästään menoeränä, vaan investointina tulevaisuuteen. Tällä tavalla voidaan puuttua nuorisotyöttömyyden ongelmaan. ja tilastotietoja asiasta on 25 prosenttia on työttömänä ja Espanjassa yli 50 prosenttia ovat nämä työttömyysluvut nuorista puhuttaessa. Eli tässä puhutaan valtavista määristä. Ja olen tässä eh, myöskin eh, selvittänyt muiden ryhmien näkemyksiä asiaan ja pyrin eh, esitetyt kommentit huomioimaan. Tärkeää on saada aikaan tasapainoinen teksti. Mutta tärkeintä on muistaa se, että koulutuksen taso, sillä on suuri merkitys, kun ajatellaan eh, nuoren myöhempää työllistymistä työelämässä. Ja ammattikoulutus se on myöskin tärkeä asia ja on saatava hyvä yhteys koulutusjärjestelmien ja työelämän välille, jotta taidot ovat sellaisia, joita voidaan hyödyntää työelämässä välittömästi. Ja tärkeää on, että koulutus kouluissa jo kiinnitetään huomiota siihen, miten myöhemmin työllistyy. Eli on tällainen kahtalainen lähestymistapa näissä kysymyksissä. Ja myöskin on tärkeää, että eh, taistellaan eh, koulunsa kesken eh, jättämisen ongelmaa vastaan. Monesti työmarkkinoille pyrkii ihmisiä, joiden koulutaso on varsin alhainen, mutta varsin usein tällaiset ihmiset päätyvät työttömyyskortistoon. 63 prosenttia on tämä aste eh, silloin, kun puhutaan alhaisen koulutuksen saaneista ihmisestä ja 25 prosenttia, jos koulutustaso on hyvä. Ja on myöskin helpompi löytää nopeasti työpaikka, jos koulutusaset ovat kunnossa. Ja siksikin on tärkeää, että jäsenmaat kiinnittävät tähän asiaan huomiota ja uudistavat koulutusjärjestelmiä tarvittavalla tavalla. Saataisiin aikaan tällainen eurooppalainen koulutusalue, ja sellainen, joka vastaisi olemassa oleviin haasteisiin, myöskin kriisin mukanaan tuomiin haasteisiin, ja tällä tavalla onnistuttaisiin selättämään työttömyyden ongelmat. On erittäin tärkeää tukea oikealla tavalla koulutukseen liittyviä toimia, jotta nuorten työllistyminen helpottuu. Tässä lyhyesti kuvaus asiasta mutta lyhyessä virsikaudessa niin varmasti voi sanoa. Ja teksti, jonka tulen esittämään, eh, tulee tämän huomata myöskin peruskoulutukseen vielä vähän enemmän. Hyvä, kiitos. Eva on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, kiitoksia myöskin Emiliolle näistä ensimmäisistä pohdinnoista ja esityksestäsi. Uskoakseni, kun taistelemme nuorten työttömyyttä vastaan täällä parlamentissa, me olemme hieman hankalassa asemassa, koska meidän toimintamahdollisuutemme mahdollisuutemme laittaa, laatia lainsäädäntöä ovat kovin rajalliset. Menenä vuosina, kun on tarkasteltu koulutusohjelmia, niin minä ainakin olen Saksassa aina viitannut siihen, että vähällä rahalla, jota meillä on käytettävissä näissä ohjelmissa, emme tietystikään voi ratkaista maailman kaikkia ongelmia, eikä varsinkaan nuorten työttömyysongelmaa. Ohjelma ei luotu tätä varten ja toisaalta mikä tätä, näitä ohjelmia käytettäisiin tämän tarkoituksen raha ei kerta kaikkiaan riittäisi. Nuorten työttömyys Espanjassa on jopa 50 prosentin luokkaa, ja tätä on vaikea korjata pelkillä hankkeilla tai projekteilla. Pikemminkin pitäisi olla järkevämmät ratkaisut ja paremmat koulutusrakenteet, jotta ongelmasta päästäisiin edes vähän eteenpäin parempaan tilanteeseen. Tämä pätee Espanjaan, mutta muihinkin Euroopan maihin. Monissa maissa kyse ei niinkään siitä, että nuoret ovat huonosti koulutettuja, vaan monet sellaisetkin nuoret ovat ilman työtä, jotka ovat saaneet erittäin korkeatasoisen yliopistokoulutuksen. Tässä tarvittaisiin muun tyyppisiä toimia kuin niiden nuorten kohdalla, joilla ei ylipäänsä ole minkäänlaista koulutusta. Olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että tämä malli, jota Saksassa ja Itävallassa noudatetaan joissakin muissakin jäsenvaltiossa, eli tämä kahtalainen koulutus, työn ja ammattikokemuksen yhdistäminen olisi erittäin hyvä ajatus. Meille tämä on auttanut siinä, että nuorten työttömyys, joka vieläkin on korkealla, on kuitenkin suhteellisen matala verrattuna joihinkin muihin jäsenvaltioihin. Siksi tämän tyyppisten parhaiten käytänteiden vaihtaminen, esimerkkien omaksuminen muuallakin olisi erittäin järkevää, jotta voitaisiin kokonaisia rakenteita muokata uuteen uskoon. Euroopan unionissa ja parlamentissa me voisimme myötävaikuttaa juuri tähän Hyviä malleja pitäisi ottaa esiin eri jäsenvaltioista. Tietystikään näitä ei voida pitää yhden koon ratkaisuna, vaan pikemminkin muut voivat omalta osin tai soveltuvin osin käyttää näitä malleja hyväksi. Sitten tämä nuorisotakuu-kysymys. Minä myönnän, että olin hieman skeptinen edelleenkin tämän asian suhteen kuulemani perusteella. Komissio on ilmoittanut tästä asiasta ja meidän täytyy nyt varoa, että tästä ei tule tällaista asiaa, jota ihmiset kuvittelevat ihmelääkkeeksi. Voimme tietystikin kirjoittaa paperille, että kolme kuukauden sisällä jokaisen nuoren pitäisi saada työpaikkatarjous. Mutta mikäli työpaikkoja ei ole, niin ei tämä muste paperilla auta missään suhteessa. Itävallassa tällainen on jo olemassa ja se, siellä se toimii siksi, että siellä työmarkkinatilanne on vielä tällä hetkellä sellainen, että tämä takuu voidaan pistää täytäntöön. Espanjassa tämä saattaa näyttää hyvältä paperilla, mutta ei se auta, mikäli se on, jää pelkäksi paperiksi ja mikäli näitä työpaikkoja ei ole, niitä ei voida nuorille tarjota. Siksi uskon, että no ei minullakaan mitään patenttiratkaisua tähän ole, mutta meidän täytyy osoittaa hyvin paljon luovuutta ja käyttää mielikuvitusta, jotta voimme pohtia, minkälaisia toimia voitaisiin yhdistää. Ei meillä ole yhtä ainoa ratkaisua, jota voitaisiin käyttää. Eikä auta myöskään se, että rakennerahastosta yksinkertaisesti vain annetaan enemmän nuorille ja nuorten työllistämiseen, vaan nyt tarvitaan kokonaan joukko toimenpiteitä. Ja tämä työ kestää pitempään. Ja meidän täytyy pohtia sitä, miten koulutus- ja ammattikoulutusrakenteita voitaisiin muuttaa jäsenvaltioissa niin, että pidemmällä aikavälillä tämä ongelma olisi ratkaistavissa. Tämä, tar- tämä on hyvin pitkän aikavälin toiminta, kymmenen vuotta eipä saattaa tämä kestää, joten kestävältä pohjalta pitää toimia, luoda investointeja ja järkeviä rakenteita. Tämä on niitä perimmäisiä johtopäätöksiä, joita tässä nyt voidaan tehdä, koska sillä vähällä rahalla, joka meillä on käytettävissä meidän valikuntamme puolella, emme voi tätä ongelmaa ratkaista, emmekä edes rakennerahastojen kautta. Korkeinta voimme hieman vaikuttaa tilanteeseen, mutta emme mitenkään kestävältä pohjalta voi tätä ratkaista noin vain. Rouva hyvä, seuraavan olkaa hyvä. Kiitos. Portugalin tulkkausta ei ole, eli puhun ehkä Espanjaa, se on helpompi. Eli toteaisin, että voin pitkälti yhtyä eh, siihen, mitä tässä sanottiin, ja pyytää vähän naapuriltani apua. Ja pahoittelen, jos tämä espanja oikein suju, mutta teen parhaani. Kuitenkin on selvää, että nuorisotyöttömyyden ongelma on todellinen ongelma. Se liittyy myös arvoihin ja kulttuuriin on muistettava, että tässä puhutaan nuorten sukupolvesta, sellaista nuorista, jotka vielä eivät ole välttämättä mitään yhteiskunnallista voineet tehdä. Ja tällä on näin ollen yhteiskunnallisiakin vaikutuksia, ei pelkästään taloudellisia vaikutuksia. Ja tämän lisäksi vielä toteaisin seuraavaa. Kun nuorisotyöttömyyden ongelmaa tarkastelen, pohdin. Mieleen tulee se, että puhutaan aina työpaikkojen luomisesta. Mutta pikemminhän käytännössä tilanne on päinvastoin. Koko ajan sanotaan ihmisiä enemmän ja enemmän irti. Ja jos tähän ei millään tavalla puututa, niin emme varmaan onnistu tilannetta tasottavan uusia työpaikkoja luomalla. Esimerkiksi Portugalin tilanne on tässä paha. Troika kävi juuri viime viikolla Portugalissa ja yksi ehdotetuista toimenpiteistä liittyy siihen, että leikataan korvauksia, joita irtisanotuille työntekijöille maksetaan. Tässä on kuitenkin rakenteellinen eh, ristiriita ja mm, tämä ei tapahdu, jos me emme jollain tavalla puutu asioiden kulkuun. Ja vielä muutama seikka, jotka haluaisin tässä esiin nostaa. Kriisillä on ihan selvät vaikutuksensa myöskin koulutusjärjestelyihin ja koulutusbudjetteihin myöskin jäsenmaissa on muistettava, että opettajia irtisanotaan myöskin, koulutusohjelmien laatu saattaa heiketä ja kouluja sijoitetaan uudella tavalla säästösyistä ja laatu kärsii myöskin suurempien luokkakokojen vuoksi. Ja näin ollen koulutuksen taso ja laatu heikkenee ja tämä on asia, johon tulisi jollain tavalla puuttua. Ja niin kuin täällä todettiin, tämä nuorisotyöttömyyden e, viidakko on ongelmallinen ja kaikkein vähiten koulutusta saaneiden tilanne ilman muuta on kaikkein hankalin ja vaikein ja meidän tulisi nyt jollain tavalla pyrkiä luomaan sellaiset olosuhteet, jossa mahdollisimman monelle mahdollistuisivat samanlaiset edellytykset löytää työpaikka. On selvää, että myöskin ammattikoulutus on tärkeä. Sitä ei saa unohtaa. Tarvitaan integratiivista lähestymistapaa ja, ja kulttuuriselta kannalta asia myöskin tarkastella. Voidaan ajatella, että kun puhutaan ammattikoulutuksesta, voidaan ajatella käytännön läheisemmistä ammateista, mutta tärkeää on, että kaikille myöskin tietty yleissivistyksen taso taataan, jotta ei synny kuiluja ihmisten välille. Ja on myöskin tarkasteltava, mikä on kulttuurisektorin rooli työpaikkojen nuomisessa. Ongelmana on se, että kaikkialla vain leikataan ja leikataan, varsinkin kulttuurialasta puhuttaessa. Ja tämä kaikki johtaa lisääntyvään työttömyyteen. Ja pitäisin tärkeänä sitä, että ainakin prosentti PKTstä suunnattaisiin kulttuurisektorille. Ja tämä siksi, että tällä tavalla tuettaisiin kulttuuria, mutta tällä olisi myöskin myönteiset vaikutukset talouteen. Ja ehkä jotain tämän tyyppistä voitaisiin ajatella toimenpidepaketissa. Kiitos. Ivan Hailin seuraavana, olkaa hyvä. Petra Kamer Evert sanoi jo monia asioita. Haluaisin painottaa erästä seikkaa. Kyse pelkästään korkeakoulutus, korkeakoulutason pätevyydestä, vaan myöskin ammattikoulutuksesta – ammattikoulutuksella saattaa olla merkittävä roolinsa, kun peräänkuulutetaan kor- erittäin korkeatasoista ammattikoulutusta. Silloin voidaan taistella työttömyyttä vastaan nuorten piirissä. Ja lisäksi pitäisi paremmin ottaa huomioon elinkeinoelämän tarpeita silloinkin, kun on kyse koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta – Nuorten työttömiä, kun on paljon koulussa ja tämä on suuri ongelma. Meidän pitäisi tarttua tähän ja pyrkiä luomaan sellaisia ohjelmia, jotka antavat peruspätevyydet nuorille siten, että heillä on jonkinlainen pohja tulevaa työelämää varten. Tämä on erittäin tärkeää. Uskoakseni meidän täytyy sitten lähestyä yhteistyötä myöskin korkeakouluun tasolla Joskus korkeakoulu pidetään tällaisena norsunluutorneina. Meidän pitäisi auttaa yliopistojakin saattamaan opiskelijansa pian tutkinnon suorittamisen jälkeen elinkeinoelämän palvelukseen. Esimerkiksi Saksassa meillä on tämä kahtalainen järjestelmä, rinnakkainen järjestelmä. Siinä on erittäin läheinen suhde luotu yrittäjien ja koulutuksen antajien välillä ja ammattipätevyydestä varsinkin kun on kyse. Koulu ja työnantajat toimivat lähes yhteistyössä, kuinka sitten voidaan joustavasti reagoida yritysten tarpeisiin ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tämä on tärkeä kysymys, mutta periaatteessa silloin kun on kyse koulutusohjelmista, täytyy tarkastaa myöskin taloudellista tilannetta ja kuinka paljon työpaikkoja on olemassa. Voimme kouluttaa ihmisiä kuinka paljon tahansa, mutta mikä sitten loppujen lopuksi nuorisotakuusta, kun on kyse, että työpaikan saanti takuusta, niin ei tämä ole sama asia kuin takuu siitä, että nuori saa työpaikan, mikä työpaikka ei ole, tätä voida taata. Lapset ja nuoret pitäisi saada jonnekin laitettua, mutta onko sitten kyse oikeasta työpaikasta, niin tämä on sitten eri kysymys. Uskon, että voimme ottaa paljonkin opiksemme toisiltamme ja Euroopan tasolla. Voimme ratkaista vastavuoroisesti ongelmiamme ja meidän täytyy myöskin pohtia niitä keinoja, että meillä on Euroopan tasolla käytettävissämme emme voi paljonkaan tehdä, mutta voin tietysti peräänkuuluttaa sitä, että tarkasteltaisiin parhaita käytänteitä muista jäsenvaltioista, otettaisiin niistä opiksi. Miten sanoisin, Saksassakin pitäisi katsoa, mitä muut maat tekevät silloin, kun on kyse ammattipätevyyden hankkimisesta. Tässäkin suhteessa voitaisiin tarkastella, mitä muut tekevät. Saksallakin saattaa olla opittavaa. Meidän pitää voida antaa impulsseja, sykäyksiä jäsenvaltioille, että ne tekevät enemmän työtä nuoren sukupolven hyväksi, jotta nuorille annetaan jonkinlaisia näkymiä heidän tulevaisuudensa, tuleva, tulevaisuutensa osalta, niin että nuoret pystyvät itse ansaitsemaan elantonsa. Tällä hetkellä Euroopassa tilanne kovinkaan ruusuinen. Sen vuoksi meidän täytyy jatkuvasti pitää tätä asia, asialistallamme ja peräänkuuluttaa sitä, että jäsenvaltiotkin te, ryhtyvät lisätoimiin niin, että pelkästään Euroopan parlamentissa ei puhuttaisi näistä asioista, vaan nimenomaan paikan päällä jäsenvaltioissa asiaan tarvittaisiin. Dziękuję bardzo. E, temat dotyczący przeciwdziałania bezrobociu wśród, wśród ludzi. Kiitos. Nuorten työttömyys aiheena muistuttaa minua keskustelusta, jota kävimme kollegamme e, Grehin mietinnöstä – me tiedämme, että eri jäsenvaltioilla on eri, hyvin erilaiset järjestelmät näissä asioissa. Ei ole mitään universaalia pakettia, joka voitaisiin tänään hyväksyä ja hyvin usein nuorisopolitiikka ja nuorisotyöttömyyden vastainen politiikka ei kuulu yksin omaan yhden ministeriön alaisuuteen ja täten ei synny yhtä ainoaa strategiaa, vaan Nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa on kysymys opetusjärjestelmästä, pätevyyksistä nuorten keskuudessa, koulutusjärjestelmät, ammattikoulutus, koska kaikki eivät halua korkeakouluopintoja, opintoja eivätkä halua välttämättä opettajiksi. Eli kaikki nämä eri toimet muodostavat paketin ja tänään me voimme liittyä tähän poliittisen keskusteluun, jonka Barroso viimeisimmässä huippukokouksessa käynnisti. Tärkeää on se, että mottojen lisäksi meillä olisi todellisia toimia. Minun mielestäni yksi ensimmäisistä toimista, johon meidän tulisi ryhtyä – on se, että jäsenvaltioilla on hyvin spesifisiä toimivaltuuksia näissä asioissa. Meidän tulisi vaatia hallituksilta vakavahenkistä lähestymistapaa tähän asiaan, jotta nuorisotyöttömyys ei pääse kasvamaan 6-70 prosenttiin. Saksa on ainoa maa, jossa se on 10 prosenttia. Ja tämä tietenkin vaikuttaa talouksiin. Toisin sanoen, olisi olla jonkinlainen universaalimpi koulutusjärjestelmä, joka vastaa markkinoiden tarpeita. Tulisi käyttää kaikkia kansallisia varoja, mutta myöskin rakennerahastoja, jotta esimerkiksi ammattikoulutusta voitaisiin edistää. Esimerkiksi minun alueellani, ennen kuin minusta tuli euroedustajaan, käynnistin alo- aloitteita, joiden avulla me saimme aikaiseksi mm, nykyaikaisia laboratorioita, joiden kautta voidaan nuorille tarjota pätevyyksiä. Eli me voimme eurooppalaisella tasolla tukea nuorten ihmisten pätevyystasoja silloin, kun he tulevat työmarkkinoille – mutta meillä täytyy olla paljon keinoja myös aloitteleville yrityksille. Hyvin suuri osa näistä keinoista ja rahastoista niitä ei tulisi väärinkäyttää tai käyttää huonosti tietyn tyyppiseen koulutukseen, vaan ne tulisi kohdistaa nuorisoon ohjelmiin, jotka ovat jo hyväksi osoittautuneet. Ja sitten viimeinen kysymys liikkuvuudesta. Minun maani on esimerkki liikkuvuudesta vuonna 2005 sen jälkeen, kun meistä tuli Euroopan unionin jäsen. Työttömyys kasvoi, noin kaksi miljoonaa työtöntä löysi työtä muualta Euroopasta ja puolet heistä on nuoria. He lähtivät Englantiin, Irlantiin tai muualle. Eli meillä tulee tulevaisuudessa olemaan entistä enemmän nuoria espanjalaisia ja portugalaisia, jotka hakevat muualta töitä avoimilta työmarkkinoilta. Näihin tapauksiin törmää yhä useammin. nuoret eivät enää ole sidoksissa omaan maahansa tai omaan kotikaupunkiinsa vaan muistutan vielä siitä, että tässä, ei, tässä tulisi olla kysymys järjestelmästä eikä yksittäisistä ohjelmista. Komission ja jäsenvaltioiden tulisi omaksua toimenpidepaketteja. Kollegium Panajotova. Panajotova, seuraava, olkaa hyvä. Kiitoksia. En saa bulgarin kielestä tulkkausta, joten aion puhua ranskaa. Hyvät kollegat, kun me puhumme nuorten työttömyydestä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa aivan erityisesti, meidän pitäisi esittää kolme periaatteellista kysymystä, jotka voivat osittain selittää nykytilannetta. Ensimmäinen kysymys, miksi kun tarkastellaan kymmentä parasta yliopistoa, maailmanlaajuisesti katsottuna vain kolme eurooppalaista yliopistoa on mukana tuolla listalla, nämä ovat kaikki Isossa Britanniassa. Miksi, kun tarkastetaan viittä maata, jotka ovat kaikkein koulutetumpia Euroopassa, maailmassa. Yhtäkään yksikään maa ei ole eurooppalainen. Kun tarkastelemme korkean koulutusta, laitosta, sitä täytyy ö, pohtia, koska 2000 tuo työpaikkaa on avoinna, tai tuhansia työpaikkoja on aika, mutta samanaikaisesti nuoria on valtavasti työttöminä. Tiettyä pätevyyttä pitäisi antaa. Nuorten työttömiä pitäisi voida pätevöityä. Ja kun tarkastellaan maailmanlaajuista kilpailua, niin kuin kollegani juuri totesi, niin koulutus, joka vastaa paremmin työmarkkinoiden tarpeita, pitäisi saada aikaan. Miksi 55 prosenttia nuorista haluaisi ryhtyä liike-elämän palvelukseen tai yrittäjiksi? työpaikkoja, kun halutaan luoda ja kilpailukykyä ja kasvua. Tämä myötävaikuttaa niin lisäksi myöskin henkilökohtaiseen vastuunottoon, yhteiskunnassa vastuunottoon ja auttaa ihmistä toteuttamaan itseään tämä yrittäjäisyys. Yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutus on erittäin tärkeää nuorille. Niin ikään työmarkkinoissa pitäisi tehdä joustavammat ja avoimemmat nuorten kannalta katsottuna. Ja sitten viimeinen kysymys vielä. Miksi huolimatta siitä, että tällä hetkellä Euroopan talous on kaikkein suurin talousalue, kuitenkin näyttää siltä, että jäsenvaltioiden talous maailmassa katsottuna on hiipumassa. Kun tarkastaa maailman kymmentä suurinta talousalueita, ainoastaan neljä niistä sijaitsee Euroopassa. 2050 vuonna saattaa olla pelkästään Saksa ja Ranska on näiden suurten talouksien joukossa tässä luottelussa yhdeksäntenä ja toisena. Euroopalla on edessään myöskin väestön ikääntymiskriisi. Tämä aiheuttaa merkittävän haasteen Euroopan taloudelle. Kyse myöskin sosiaalista, sosiaaliturvasta. 15-75-vuotiaiden määrä tulee vähenemään 7 prosentilla. Ja kun tarkastellaan työvoimaa ja tuloja henkeä kohti, kasvumahdollisuudet heikennyt tässäkin suhteessa. Johtopäätöksen sen, että Euroopan täytyisi olla kilpailukykyisempi Euroopassa, mikä tähän halutaan. Siinä meidän täytyy löytää äh, todelliset vastaukset näihin kolmeen kysymykseen. Kiitos. Kysymyksiä ja ehdotuksia esitettiin aika lailla ja kollega Mille varmasti ne huomioi omalta osaltani. Eh, voin tukea saksalaisia puhuja Meidän tulee oppia toinen toisiltamme. Ei tässä kyse ole siitä, että kaikkien tulisi opiskella korkeakouluissa, ja tässä sanottiin 40 prosenttia korkeakoulupätevyys. Ei, on ammatteja, joita aina tarvitaan. Ei korkeakoulu, opintoja tarvitse niin paljon kuin tarvitaan mekaanikkoja, mm, ja muita vastaavia. Näitä ammatteja tarvitaan, mutta koulutus ei ole kunnossa siksi, että yhteiskunnassa näitä pidetään jotenkin alempiarvoisina töinä ja vanhemmat ovat sitä mieltä, että ei meidän poikamme, ei meidän poikamme, vaan lukion lukion. Ei näin pitäisi asennoitua. Saksan järjestelmä, en nyt sanoa, että meidän mallimme pätisi kaikkiin, mutta näin toimitaan mm, Saksassa, Itävallassa ja Alankomaissakin, jos haluaa oppia e, ammatin tässä duaalisessa järjestelmässä, niin tällöin mm, on yhteys, ammatin e, yhteys, ammatillinen yhteys siihen, mitä muuta on opittava esimerkiksi kieliä ja sitten kun hän on opintonsa suorittanut, hän on saattanut opintonsa päätökseen, mutta hän voi halutessaan vielä tähän eh, lisäopintoja ottaa ja sen jälkeen hän voi myöhemmässä vaiheessa vaikkapa opiskella insinööriksi ja sitä kautta vaikkapa mennä vielä yliopistoonkin. Eli ei normaalia reittiä, vaan tätä toista reittiä. Eli mahdollisuuksia on monia ja valitettavasti varsin harva poliitikko ajattelee näitä asioita kauaskantoisesti. Olen ollut jo pitkään täällä ja 90-luvun alussa muistan hyvin, kun tässä valiokunnassa puhuin sen puolesta, että olisi syytä tätä duaalista järjestelmää hieman tarkastella ja miettiä sen mahdollisuuksia. Siltä pohjalta ehkä voitaisiin edetä. No Emilio nyt laati tämän esityksen ja tässä nuorisotakuut mainitaan myöskin. Ja kun komissio tämän esityksen teki, minusta tuntui vähän kummalliselta. En tuolloin valipiirissäni sanonut asiasta mitään, en oikein tiedä mitä olisin voinut sanoakaan. Eli vaikka meillä rahaa olisikin, niin ei pelkästään rahalla asioita voi ratkaista, tarvitaan erilaisia järjestelmiä. Ja kun koulutetaan nuoria, niin tarvitaan työpaikkoja. Niitäkään ei ole välttämättä, jos esimerkiksi Espanjasta puhutaan. Ja siksi omassa esityksessämme meidän tulisi viitata siihen, että koulutusohjelmista sinällään voi olla hyötyä pitkällä tähtäimellä, mutta rakennevaroin olisi miettävä, voidaanko saada aikaan työpaikkoja esimerkiksi PK-yrityksiä, jotka sitten mm, saattaisivat auttaa nuoria löytämään koulutuspaikkoja ja työpaikkoja. Eli meidän on vähän laajennettava katsanto kantaamme. Ja Kreikka, Espanja, Portugali, Kypros ja niiden taisteluhankaluuksien keskellä ja rakennevaroja ei voi myöntää siksi, että maksut eivät onnistu. No, jos näin on, niin unohdetaan nämä ja käytetään varat näihin hankkeisiin kohdennetusti, jotta oltaisiin saatu aikaan jotain konkreettista nuorisotakuista puhuttaessa. Ja yksi esimerkki vielä. Asun lähellä Ranskan vastaista rajaa. Rajan toisella puolella Ranskassa. Varsin monet käyttävät vielä Saksan murretta, ainakin isovanhemmat ja lapsenlapset jonkin verran vielä. Ja alueelta tulen, on sellainen, että eh, nuoria ei siellä kouluta tarpeeksi, mutta sitten rajan toisella puolella on paljon nuoria, jotka mielellään haluaisivat eh, saada vaikkapa ammattikoulutusta, esimerkiksi kampaajakoulutuksen. Mielellään tulisivat eh, koulutuksen Saksan puolelle ja kampaamo liike mielellään ottaisi nämä vastaan, eikä koulutustakaan voida tarjota siksi, että Ranska sanoo, että no jos koulutus hoituu teidän puolella, niin sitten verotkin pitää maksaa sinne. No en ymmärrä, miten tämä voi näin monimutkaista olla kahden viikon kuluttua olen yhteydessä eh, Ranskan viranomaisiin, koska tämä ajattelutapa on niin epäloogista, ettei asia ymmärrä ollenkaan. Eli eh, koulutuspaikka kyllä olisi, mutta meille ei haluta nuoria antaa siksi, että tästä ei verohyötyä tulisi Ranskalle. No, <laughs> Kampamo-liikkeestäkin jo todettiin, että kyllä minä voisin veronikin maksaa minne vain, mutta ei sekään auta. Eli näin nationalistista kansallista ajattelutapaa on todellisuudessa, jos emme paikan päällä mitään tee ja itse aion näin tehdä, menen sitten eh, kauppakamarin ja sanon, että nyt nämä asiat tulee hoitaa. Tämä oli vain yksi esimerkki ja osoitus tilanteesta. Ne poliitikot, kyllä valitsemme hienoja sanakäänteitä, mutta sitten kun teoista puhutaan, niin emme keksi oikeastaan yhtään mitään. No, nyt sain oman sanaseni tähän sanottua. Emilio, haluatko vielä sanoa jotain? Sinä, ole hyvä. Presidenta. Bueno, es, eh, voy a empezar eh, por los comentarios que has hecho. Kiitos puheenjohtaja. Voisin aloittaa siitä, mistä te puhuitte, koska olitte niin innoissanne ja hyvin elegantilla tavalla puhuitte tästä asiasta. Se täysin absurdi tilanne, josta puheenjohtaja puhui, jossa kampaamo työntekijät, jotka tekevät työtä rajan tuolla puolella, niin joutuisivat maksamaan veronsa Ranskaan. No ehkä tässä tarkastellaan tätä tilannetta Saksan kannalta ja ehkä meidän tulisi saada tähän jonkinlaista eleganssia, mutta tämä osoittaa sen, että ei ole mitään todellista Euroopan unionia. Meillä on ajatuksia fiskaalipolitiikasta, meillä on ajatuksia kaupasta, mutta meiltä puuttuu eurooppalaista henkeä. Monet ovat puhuneet koulutuksesta täällä. Ammattikoulutus, se ei voi olla asia, jota me häpeilemme. Sille täytyy antaa sen ansaitsema arvostus. Ja ainoa keino, jolla me voimme puolustaa ammattikoulutusta, on se, että me emme leimaa sitä ghetto optioksi vaan meidän täytyy painottaa sitä, että ammattikoulutuksessa ei ole kysymys toisarvoisesta koulutuksesta, joka alentaisi koulutuksen saavan henkilön arvoa. Päinvastoin, myöhemmin hän tämä antaa ihmiselle mahdollisuuden kiivetä näitä tikkaita ylöspäin. Sitten yksityiset kommentit. Petra, kyllä tämä on hyvin monimutkaista. Puhuit tärkeistä asioista ja me tarvitsemme rakenteellisia muutoksia. Tämä kaksinaisjärjestelmä, no tekin puhuitte tästä, no tietenkin loogisesti useampikin saksalainen kollega on puhunut tästä. Te olette itse käyneet hyvät koulut, eli aivan naulan kantaan. Eli kyllä tämä ongelma todella on olemassa. Jos ei ole tarjota työpaikkoja, niin silloinhan on turha kouluttaa ihmisiä työpaikkoihin, joita ei ole olemassa. Ja tästä tulee loppujen lopuksi noidan kehä. Ihmisiä koulutetaan, mutta ei ole paikkoja tarjottavaksi. Ja tähän täytyy puuttua. Kollega Zuva vaikka hän ei nyt enää ole salissa, niin vastaan hänelle. Ensinnäkin haluaisin onnitella häntä hänen erinomaisesta Espanjan taidostaan. Tämä on kulttuurillinen asia. Nuoret yrittävät päästä työmarkkinoille, mutta tämä on myöskin psykologinen asia asia. Sillä on suuria vaikutuksia yksilöihin. Hän puhui myös siitä, että opettajia lomautetaan, koulutustaso opettajien kohdalla huononee, luokat ovat entistä suurempia ja tämä vaikuttaa. Hän puhui myöskin siitä, että tässä ei ole kysymys siitä, että pakotettaisiin ihmiset ammatillisen koulutuksen tielle, vaan tässä on kysymys siitä, että varmistetaan se, että tätä ei pidetä minkäänlaisena kettooptiona, jota tulisi hävetä. Sitten Verhaien puhui täällä siitä, että me tarvitsemme korkealaatuista ammattikoulutusta, koska sen kautta voidaan myöskin taistella työttömyyttä vastaan. Meidän täytyy pystyä selittämään ihmisille, se, että ammattikoulutus ei ole toissijainen vaihtoehto. En maininnut tätä alustuspuheenvuorossani, mutta on luonnollisestikin välttämätöntä, että meillä on hyvät yhteydet yliopistojen ja työmaailman välillä. Tämä on asia, jonka me Espanjassa tietyissä tapauksissa olemme onnistuneet. Espanjassa on sektoreita, jotka pärjäävät oikein hyvin ja meillä on yliopistojen ja liikemaailman välinen säätiö olemassa. Tämä on aika lailla pioneeritoimintaa. Ja sitten yhteenvedonomaisesti, no se mistä herra Boris puhui, universaalit toimet, joita voitaisiin soveltaa kaikkiin maihin tuosta vain – se on aivan totta. Olen täysin samaa mieltä tästä kommentista. Me emme voi kohdentaa työttömyyden vastaista taistelua yhteen ainoaan ministeriön, vaan tähän liittyy niin monia ulottuvuuksia, että sitä täytyy tarkastella eri kannoilta. Meidän ei tulisi pyytää hallituksilta, vaan meidän tulee vaatia hallituksilta toimia tässä asiassa. Tietenkin meidän täytyy myöskin tukea niitä yrityksiä, jotka ovat innovoivia. Meidän ei tule haaskata rahaa niihin yrityksiin, jotka ovat aivan liian usein osoittaneet sen, että ne eivät ole innovatiivisia. Kollegamme mainitsi myös nuoret vastavalmistuneet, aivan erityisesti Puolan tapauksessa, mutta Saksassa on nähty samanlaista, siis että nuoret lähtevät muualle. Espanjassa yliopistotilanne on erityinen. Meillä on paljon korkealaatuisia, päteviä vastavalmistuneita ja jos liikkuvuudelle halutaan rakentaa esteitä Euroopassa, ei ainoastaan Espanjassa, vaan muualla, jotta aivovuotoa estettäisiin, niin silloinhan viedään Euroopalta nämä voimavarat. En puhu tässä Euroopan ulkopuolelle siirtymisestä, vaan siirtymisestä Euroopan sisällä. Ja minä Espanjan kansalaisena kannatan ajatusta siitä, että Eurooppa olisi etujen yhteisö. Judith Merkis sosiaalidemokraateista kertoi minulle tässä pari päivää sitten, että hänestä olisi oikein mukava jos espanjalaiset virkamiehet eh, tai ministeriön edustajat eh, menisivät Alankomaihin ja selittäisivät eh, Espanjan koulutusjärjestelmää koska on paljon naispuolisia espanjalaisia vastavalmistuneita biologeja ja muita, jotka tekevät töitä alankomaisissa yrityksissä. Tämä on hyvin positiivinen asia ja tietenkin täytyy pohtia eurooppalaisten yliopistojen laatuja ja sen puutteita. Meidän ei tule keskittyä ainoastaan parhaimpiin yliopistoihin Euroopassa. Miksi meillä on niin vahva pakkomielle toisille työskentelystä? Mehän voisimme kannustaa ihmisiä yksityisyrittäjyyteen No niin, nyt olen pääsemässä tässä johtopäätöksiin. Me emme voi nyt tässä kaikkiin yksittäisiin kohtiin puuttua tänään, mutta vielä sanoisin jotakin tästä kolmannesta kysymyksestä, joka otettiin esille ja jossa on kysymys siitä, että Euroopan talous, talouden vauhti on hidastumassa. No, tämä ei kuulu yksinomaan meidän valiokunnallamme, mutta nämä ovat sellaisia asioita, jotka tulisi ottaa esille. Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Thank. Kiitos. Jäämme odottelemaan lausuntoa. Tässä käytiin oikein vilkas keskustelu aiheesta. Näin ei suinkaan ole aina. Eli tämä on osoitus siitä, miten tärkeänä tätä aihetta kaikki pitävät. Ja toivottavasti voidaan näitä vähiä varoja hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista. Ja mennään sitten vai olisikohan komissiolle vielä ollut syytä tarjota puheenvuoroa? Vai ei tänään vasta siinä vaiheessa, kun saadaan lausuntoteksti? Hyvä. Eli kohtaan kymmenen sitten aiheena Euroopan kulttuuripääkaupunki. Tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020-2033. Markus Kuria nyt kertoo meille tästä hankalasta aiheesta vuoteen 2019 hän on jo määritelty maat, joissa kulttuuripääkomet tulevat, ja koska valinta näistä kandidaateista tehdään kuusi vuotta etupäin, ajassa. On tärkeää, että nyt tarkastelemme näitä kysymyksiä, jotta vuoden lopulla ensi vuoden alussa jo on tiedossa eh, kulttuuripääkaupunkiehdokkaat vuoden 2020 osalta. Ja kuten kaikki tietävät, kaksi kaupunkia on ollut mahdollista aina esittää. Tähän päädyttiin, kun vuonna 2004 menettelyä laajennettiin ja ministeri neuvosto oli aina siihen saakka esittänyt yhtä kaupunkia. Tuolloin totesimme, että kannattaa kyllä saada uudestakin jäsenmaasta kaupunkia siksi pääkaupunki ja kulttuuripääkumpuja on aina kaksi. Ja tämä on osoittanut ihan hyväksi menettelyksi. Ja katsotaan nyt, mitä kollegamme Meskuria tästä haluaa sanoa ja mitä komissiolla on mielessään. Marko, ole hyvä. Presidente, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin lämpimästi kiittää valiokuntamme sihteeristöä myöskin tätä neuvonantajaamme, koska yhdessä työskentelimme ja kaikki olivat varsin kärsivällisiä e, ja mm, sallivaisia silloin, kun e, rytmini oli hieman hankala. Jouduin usein olemaan Italiassa kansallisten kysymysten vuoksi mutta kollegoiden ansiosta onneksi onnistuttiin työt hoitamaan ihan hyvin. Teillä on esitys edessänne, eli en nyt mene kaikkiin yksityiskohtiin enkä tehtyihin tarkistuksiin. Painotan vain muutamia pääseikkoja. Ja haluaisin myöskin kiittää komissiota, koska tässä samasta lähtökohdasta liikkeelle lähdetään eli siitä mitä komissio ehdotti. Ja jo edellisellä kerrallahan tämä esiin tuotiin, kun ensimmäistä kertaa tätä asiaa tarkasteltiin. Ja voimme tähän lähtökohtaiseen pohjan yhtyä. Ja näin ollen emme muuta kuin hieman halusimme parannella joitain seikkoja erityistarkistusten myötä mutta muutoin voimme tukea sitä työtä, mitä komissiossa on tehty. Ensimmäisenä haluaisin tässä hieman kertoa syistä sille, miksi pidämme tärkeänä ylipäätään ajatusta eurooppalaista kulttuurikaupungista. Tavoitteet, joihin pyritään, liittyvät siihen, että yhteiset eurooppalaiset juuret voidaan paremmin tunnustaa ja ymmärtää. On tärkeä asia, mutta on tärkeää, ettei tällöin puhuta vain abstraktista ajatuksesta, vaan tällä tavalla voidaan ihan konkreettisesti puhua näistä. Ja eurooppalainen kulttuuripääkaupunki on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla antaa arvoa ja tukea kulttuurista perintöä ja antaa arvo myöskin tälle yhteiselle kulttuuriselle pääomalle. Ja välineitä tähän pääsemiseksi meillä on ja ne on tarkistuksissa esitetty ja niistä muutamalla sanalla ihan yleisellä tasolla ja varmasti sitten keskustelun yhteydessä ja kun tarkistuksia läpikäydään, voidaan yksityiskohtaisemmin nämä seikat vielä ottaa tarkastelun kohteeksi. Ensinnäkin halusimme enemmän painottaa sitä, kuinka tärkeää olisi saada kansalaisyhteiskunta paremmin mukaan ohjelmointivaiheessa, kun puhutaan kulttuuripääkaupunki menettelyistä. Aikaisempi kokemuskin osoittaa sen, että tällaista kokemuksesta on ollut hyötyä. Silloin kun kansalaisyhteiskunnan eh, tahot, vapaaehtoiset ja eri eh, sidosryhmät on varhaisessa vaiheessa otettu eh, asioiden käsittelyyn mukaan. Ja tästä on ollut myönteistä hyötyä verrattuna sellaisiin tilanteisiin, joissa näin ei ole ollut. Ja sitten vielä seikka, joka ei ole niinkään viralle, mutta tässä tarkistuksessa kuusi viittaan raja-alueisiin mm, Ja tässä tietysti kaupungeista puhutaan, mutta myöskin ympäröivät alueet olisi syytä voida huomioida. Ja joku nosti esiin senkin seikan, että kaikki jäsenmaamme eh, eivät ole sellaisia, että niillä on tällainen aluejako, eli tässä alue voi olla käsitteenä vähän hankala, jos ympäröivistä alueista halutaan puhua. Ja niin kuin komissiokin jo totesi, eräs toinen tärkeä seikka, jonka halusin myöskin huomioida, liittyy eurooppalaisen ulottuvuuteen. Tämä eurooppalaisen ulottuvuuden aspekti, se ilman muuta on tärkeä jo otsikonkin kannalta. Ja tältä pohjalta hieman laajensimme tätä lähestymistapaa. Eli olisi ehkä hyvä, jos tässä voitaisiin huomioida myöskin kulttuurin vuoden aikana tapahtuva ohjelmoin ohjelmien esittely ja niiden toimien esittely, joissa Eurooppa on esillä. Ja voitaisiin ajatella myöskin siis kulttuuriulottuvuuteen liittyviä ohjelmia enemmän. Ja voisi olla hyvä myöskin rohkaista hyödyntämään eurooppalaisia rahastoja, eli kulttuuripääkaupunksi valittu kaupunki voisi näin paremmin hyödyntää eurooppalaisia mahdollisia rahastoja, ei pelkästään kuitenkaan puhuttaessa kulttuurista. Viime kerralla, kun tästä asiasta keskustelimme, monet totesivat, että ongelmana oli se, että resurssit ovat rajalliset mutta ne varat, joita Euroopan unioni kulttuuripääkaupunkille myöntää, eivät ole kovinkaan suuret, ja siksi ehkä tämä voisi olla yksi idea, joka mahdollistaisi sen, että myöskin talouden kriisin aikoina kulttuuripääkaupunki saisi lisävaroja käyttöönsä. Vuotuinen valiokuntamme valtuuskunnan matka on tämä myöskin osoittanut. Monet näistä kaupungeista ovat olleet varsin tyytyväisiä myöskin taloudellisesti tilanteeseen, varsinkin kun puhutaan pienemmistä kaupungeista. Ja tämä mahdollinen palkkio on ollut hyvä että, sikäli, että se on mahdollistanut hyvät, järkevät investoinnit ja on palvellut tarkoitustaan ja tärkeänä pidämme myöskin sitä, että voitaisiin saada mukaan muutkin sektorit. Ei siis pelkästään puhuttaisi kulttuurista, kulttuurialasta, esimerkiksi koulutus, tieteellinen tutkimus ja ympäristön suojelu sektorina, jotta voitaisiin todellakin lähteä liikkeelle siitä, että kyseessä on kaupunki, joka ansaitsee tämän titteli. Ja sitten poliittinen ähm, hallinnointi, asioiden hoito on tärkeä asia myöskin. Se on joskus vähän epäselvä asia sillä kun valitaan kulttuuripääkaupunkia, niin valinta tehdään monta vuotta aikaisemmin kuin milloin kulttuurivuosi toteutuu, ja olisi todennakin taattava se, että poliittinen tuki on riittävän laaja tässä valintavaiheessa. Sillä jos eh, joutuukin poliittisen vähemmistön, jos tuki ei ole ollut poliittisesti riittävän laajaa alun alkaen, niin saattaa syntyä sellainen hankala tilanne, että sinä vuonna kuin kulttuuripääkaupunkivuosi toteutuisi, ei sitten enää tuki olekaan riittävää. Ja myöskin eh, on erittäin tärkeää, että budjetissa huomioidaan tämä asia alun alkaen riittävän hyvin. Ja sitten komission esittämä tiedonanto. Siinä mainitaan usean otteeseen tiedon toteuttamistrategiat ja me olemme jopa käyttäneet sanaa markkinointi. Eli ilman muuta kommunikaatio on tärkeä asia, mutta on erittäin tärkeää myöskin eh, hyvin markkinoida, eh, jakaa tietoa tästä asiasta. Ja tämä on asia, jota kannattaa EU-tasolla kehitellä, mutta E EUn rajojen ulkopuolella varsinkin, jotta kulttuuri, pääkaupunki, tuloja sitten saattaa suora, saada vielä matkailun muodossa myöhemmässäkin vaiheessa ja näin saadaan taloudellista ja kulttuuristakin hyötyä näistä järjestetyistä ohjelmista ja saada ne kohdennettua mahdollisimman laajalle yleisölle. Tämän lisäksi tähän paneelin, joka eh, valinnan tekee. Komission lisäksi olemme esittäneet mukaan kahta tarkkailijaa, jäsenmaiden eh, nimeämää tarkkailijaa. Tällä tavalla tultaisiin vastaan neuvoston toimeita. Sillä tuntuu siltä, että neuvosto ei näe omaa rooliaan riittävän vahvana, kun tarkastellaan alkuperäistä komission ehdotusta, ja voisi olla hyvä, jos jäsenmaille tällainen mahdollisuus tarjottaisiin. Tarkkailijan eh, neuvonantajan rooli voisi olla ihan hyvä siinä vaiheessa, kun arviointeja tehdään. Näin voitaisiin hyödyntää parempaakin osaamista kuin mitä joskus ehkä paneelilla on käytössään, kun puhutaan tietyistä mahdollisista tulevista kulttuuripääkaupungeista. Ja ne arviot, joita komissio sitten tekee, olisi hyvä, jos niiden mukana voisi olla myöskin parannusehdotuksia – muutosehdotuksia liittyen niihin kysymyksiin, joista tänään täällä keskustelemme. Tässähän puhutaan pitkästä aikajänteestä, niin kuin kaikki tietävät, kun valinta kulttuuripääkaupungiksi tehdään – ja nyt sitten tosiaankin tässä puhutaan vuosista 2020-2033. Ja ehkä eh, jos käytäntö ja kokemukset osoittavat, että parentamisen varaa eh, joissain asiayhteyksissä olisi, niin voisi olla hyvä, jos tällaiset muutokset voitaisiin tehdä. Eli tällaiset komission arvioinnit eh, voisivat olla ihan hyvä asia jos tällä tavalla menettelyä voidaan muuttaa ja parantaa. No, eiköhän tämä nyt alustukseksi riitä. On mielenkiintoista kuulla myöskin, mitä kollegat haluavat asiasta sanoa. No, esitys teillä on edessänne ja yksityiskohdat löytyvät siis siitä. Eli päätän nyt tämän alustuspuheenvuoroni tähän ja jään odottelemaan kollegoiden kommentteja. Kiitos. Mari Teres ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et félicitations à... Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut Markolle tästä mietinnöstä ja työstä hyvin hankalissa olosuhteissa – syynä on tämänhetkinen poliittinen tilanne. Mutta tämä mietintö on hyvin kattava ja olen hänen laillaan vakuuttunut siitä, että kulttuuripääkaupunki on menestys eri tasoilla ja eri osa-aloilla, mutta kokonaisuutena menestys. Ja kulttuurivaliokunnassa aivan erityisesti meidän täytyy olla siitä vakuuttuneita. Tämä on muuttanut monien kaupunkien arkkitehtuuria ja imagoa. Olen ollut Inter-työryhmässä mukana ja siellä kerrottiin meille siitä, mitä tuotavaa tällä kulttuurikaupungilla, kulttuuripääkaupungilla on kaupunkikehityksessä. Esimerkiksi äh, Glasgow, joka 90-luvulla oli teollistumassa, niin, tai sieltä oli teollisuus poistumassa, kaupunki oli tyhjentämässä. Äh, Täällä oli suuri vaikutus. Lille oli, tuli kyseeseen vuonna 2004 ja Marseille tänä vuonna. Olen nähnyt, mitä tällainen valokeilan pysähtyminen kaupungin ylle saa aikaan. Se mahdollistaa kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille saada esille kulttuuriprojekteja, mutta myöskin saada aikaan kaupunkikehitystä ja Marsein tapauksessa myöskin maaseutualueita saatiin mukaan. Eli tässä ei ole kysymys ainoastaan taiteilijoista, vaan myöskin taloudellisista toimijoista, jotka myöskin voidaan ottaa mukaan. Tässä on kysymys valtavasta lisäarvosta koska tämä sitten heijastelee ja saa aikaan houkuttelevuutta ja tästä Markkokin puhui. Marseille sen nimi on, tämä projektin nimikin on Marseille Provence, eli siitä löytyy todellinen ulottuvuus. Siellä on kunnostettu teollisrakennuksia, satama-alueita, alueita, jotka ovat marseililaisille tärkeitä alueita. Esimerkiksi Siilosta tehtiin tällainen taidekeskus. Marseillin kaupungin asukkaat ovat todellakin ottaneet tämän omakseen ja olen kollegan äh, Dominik Vastuun, siis pormestarin ja kutsusta äh, paikan päälle silloin, kun kaikki tämä toiminta käynnistettiin. Ja todellakin totesin, että tästä projektista löytyy todellinen eurooppalainen ulottuvuus, ja joka asettaa Euroopan toiminnan sydämen silloin, kun me puhumme kulttuuriprojektista, älykkäästä kasvusta, kestävästä kehityksestä, mukaan ottavasta kasvusta koska tässä otetaan kansalaiset ja asukkaat mukaan projektiin. Tietenkin tämä on kulttuuriprojektikin, mutta tässä on kysymys myöskin alueellisesta prosessista ja tämä on tärkeä ulottuvuus. Ja vahvistaakseni sen, mitä Marko sanoi, niin 2013 Tämä on ollut käynnissä vuodesta 2004-2013, eli tähän menee aikaa, tapahtuu poliittisia muutoksia ja vie aikaa siihen, että nämä saadaan ankkuroitua, jotta sitten ei tapahdu muutoksia, kun poliittinen johto vaihtuu, ettei projekteja peruta. Tämä on koonnut yhteen sata kuntaa kuntaa eri alueilta, eri alueilta Marseien lähipiiristä. Ja tämä koskettaa kahta miljoonaa kansalaista, eli nämä ulottuvuudet ovat aika vaikuttavia. Ja puhun tästä usein sen lisäksi, että mm, kulttuuripääkaupunki saa EU-tason rahoitusta, niin tässä on kysymys myöskin 600 miljoonasta eurosta, joka saatiin EAKRstä, sosiaalirahastosta. Ja tämäkin on tärkeä ulottuvuus, joka täytyy muistaa, koska voidaan käyttää näitä eurooppalaisia varoja tämän tyyppisiin projekteihin. Ja kun se tulee omaan maahan, niin silloin voi mennä paikan päälle tarkastelemaan niitä suoria ja epäsuoria. Tämä on todellinen mahdollisuus koska sen, jälkeen, sen lisäksi, että tämä on merkki, joka kaupungille annetaan, niin se on myöskin voimassa kokonaisen vuoden päivät. Eli tästä saadaan todellista eurooppalaista lisäarvoa. on no, monsieur Boris. Boris, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kenties kyseessä on merkittävin kulttuuri hanke. Ja kun yksityiskohtaisella tasolla tarkastelee tätä hanketta siitä hetkestä lähtien, kun 1985 tämä hanke syntyi Kreikan ministerin, kulttuuriministerin aloitteesta. Tämä hanke on kehittynyt kovasti noista päivistä. Kehitystä on tapahtunut jatkuvasti. Tilanne, jossa nyt olemme, ei edellytä nyt enää sitä, että liiaksi ryhdyttäisiin ajatusta muuttamaan tai purkamaan, alasajamaan. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä lisäarvoa kulttuuripääkaupunki voi tuoda, tämä status voi tuoda eri kaupungeille. Ja olen samaa mieltä joistakin ajatuksista, joita Marko täällä esitti. Kuitenkin kyse on kilpailusta usein, useamman kaupungin välillä, jotka ovat kulttuuripääkaupungiksi. Olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltiot täytyy ottaa mukaan, tai kyseinen jäsenvaltio täytyy ottaa mukaan valitsemaan kahden kaupungin välillä, mikäli tällainen tilanne syntyy. Nyt eh, meidän pitäisi tutkalla ilmapiiriä kussakin kaupungissa ja katsoa, mikä kaupunki olisi kaikkein soveliaan. Meillä kaikilla on omat kokemuksemme kaupungeista jäsenvaltiossa, jotka ovat kilpailijoita keskenään. Ja tämä kilpailu myöskin kulttuurin alalla on usein yleistä. Wrocław kilpailu vuonna 2000, kilpailee vuonna 2016 kulttuuripääkaupungin asemasta toisen kaupungin kanssa. Kaupunki voi muuttua tämän kilpailun myötä ja uudistaa kasvonsa. Ja myöskin kansalaisten asenteet saattavat muuttua tämän kulttuuripääkaupunkistatuksen myötä. Ilmapiiri voi muuttua. Tämä ulottuvuus on se, josta täytyy pitää kiinni. Eurooppa ei ole pelkästään Euroopan unioni, vaan me muistamme varmaankin vuoden 2009, jolloin meillä oli yhdeksän kaupunkia kilvoittelemassa Praha, Krakova. Nämä uudet kaupungit ovat silloin mukana. Nämä kaupungit muuttuivat merkittävällä tavalla tämän kilpailun ansiosta ja sen myötä. Ne eivät ole tänä päivänä enää samoja, mitä ne olivat ennen tuota kulttuuripääkaupungista, kulttuuripääkaupungin asemasta käydyn kilvan alla. Joten rapuenjohtaja, te puhuitte täällä myöskin Kosovosta. Puhumattakaan sitten Istanbulista. Kenties me voisimme suosia sellaista mallia, jossa kaksi kaupunkia voitaisiin valita samanaikaisesti kulttuuripääkaupungeiksi unionin sisällä, mutta lisäksi unionin ulkopuolella on kaupunkeja, muita kaupunkeja, jotka ovat kuitenkin eurooppalaisia luonteeltaan ja jotka eivät ole samojen sääntöjen alla kuin meidän, kaupungin, meidän kaupunkimme, mutta voitaisiin kenties järjestää jonkinlainen kilpailu Ja sen yhteydessä voitaisiin pohtia Euroopan kulttuurialan yhtenäisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja tässä valossa tarkastella tilannetta esimerkiksi Ukraina ja valko voisivat tulla kyseeseen. Ne ovat erinomaisia esimerkkejä. Ja samanaikaisesti eurooppalaiset saataisiin tuntemaan paremmin Euroopan maantiedettä ja todeta, että tässä voitaisiin mennä hieman rajan ulkopuolelle, ulottaa huomiomme Euroopan unen alueen ulkopuolelle saakka. Noilla mailla saattaa olla mahdollisuus myöhemmin lähentyä kohti Eurooppaa ja jopa liittyä. Ehkä voitaisiin valita siksi kaksi pääkaupunkia samanaikaisesti kulttuuripääkaupungeiksi. Kenties on tarpeellista niin ikään tehdä jonkinlainen arvio siitä lisäarvosta, joka kaupungille koituu kulttuuripääkaupunkistatuksen myötä. Mitä lisäarvoa tästä statuksesta on kaupungille? Kaivoskaupunki tai sitten Marseille tapainen kaupunki tai Glasgow ja Turku mehän kaikki vierailimme Turussa. Kyseessä oli pieni kaupunki, joka pystyi hyötymään tästä statuksesta. Esimerkkiä monia. Meidän täytyy tarkastaa myöskin, miten kaupunkien tilanne kehittyy jatkossa sen jälkeen, kun se on ollut kulttuuripääkaupunkina? Miten kaupunkin, kaupungin ilme tai luonne on, on muuttunut statuksen myötä? Tällaisia arvioita pitäisi tehdä joka vuosi tai joka toinen vuosi. Tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin tämä merkittävä tekijä ottaa huomioon, mutta samanaikaisesti – eurooppalaisten kulttuuripääkaupunkien verkosto voisi myöskin harjoittaa painostusta kunnan hallituksia tai kaupunginhallituksia kohtaan, sillä mikäli parin kolme vuotta kiinnitän huomiota ongelmiin ja pyritään parantamaan tilanteen, saattaa olla, että sitten into laantuukin. Tätä painetta pitäisi saada pidettyä yllä pidempään painetta kohti uudistuksia ja parannuksia. Ja kun valitaan kulttuuripääkaupunkeja, meidän täytyy varmistaa, mitä kriteereitä noudatetaan valinnan yhteydessä. Kaupungin vaikutus esimerkiksi lähiympäristöönsä on yksi seikka, joka voitaisiin ottaa huomioon. Kaupungit ovat usein alueensa toiminnan keskittymiä taloudellisia keskuksia, läänin Ja kulttuuripääkaupungin status mahdollistaa sen, että kaupungin avulla saadaan enemmän matkailijoita koko alueelle. Siksi kaupungin ja lähiseudun välinen suhde on äärimmäisen tärkeä seikka, joka täytyy ottaa huomioon. Ja vielä lopuksi pitäisi keksiä keinot, joilla voitaisiin paremmin rahoittaa kulttuuripääkaupunkitoimintaa niin, että rahoitusta ja tukea ei tulisi vain ja ainoastaan kaupungille tuon kulttuuripääkaupunki vuoden aikana, vaan niin ikään pitäisi tuloksia olla nähtävissä pidemmälläkin aikavälillä. Kuinka sitten saadaan enemmän matkailijoiden huomio kiinnittymään kulttuuripääkaupunkeihin, kuinka saadaan houkuteltua matkailijoita, kuinka saadaan alue tunnetummaksi. Muissakin jäsenvaltioissa nämä ovat selkeitä merkkejä siitä, että kyseessä on huomioitettava kulttuuripääkaupunki ehdokas, mikäli se on huomattava turistikohde esimerkiksi. Thank you. Tanasescu, uusi kasvu, olkaapa hyvä. My colleague voisin sanoa muutaman sanan kollegani Ivanin puolesta. Hän on SD-ryhmän varjoesittelijä. Tämä mietintöluonnos on johdonmukainen ja siinä puututaan melkeinpä kaikki niihin ulottuvuuksiin, joihin komission ehdotuksessa ei puututtu ja haluaisin SD-varjoesittelijän Katalin Ivanin ja koko SD-ryhmän puolesta onnitella esittelijää tämän mietinnön laatimisesta. Me arvostamme sitä, että Skuria on keskittynyt parantamaan eurooppalaista ulottuvuutta, joka on yksi valinnan kriteeri. Hän on linkittänyt kaupunkien kulttuuristrategian EU-ohjelmiin ja EU-politiikkoihin, ja tämä on tärkeä panos, joka takuulla parantaa tämän asian eurooppalaista ulottuvuutta. Meidän mielestämme eurooppalainen ulottuvuus on myöskin yksi kriteereistä tämän pitkän aikavälin strategian lisäksi ja täten eurooppalainen ulottuvuus kriteerinä sitä voidaan entisestään vahvistaa lisäämällä siihen spesifisiä eurooppalaisia ulottuvuuksia esimerkiksi eurooppalainen teemavuosi, esimerkiksi kansalais. Voitte itse keksiä, mistä tässä voisi olla kysymys jotta saataisiin eurooppalaisia teemoja näihin ohjelmiin. Sitten valintalautakunta. Komissio on ehdottanut eurooppalaista valintalautakuntaa ja se olisi tehokkaampi kuin tämänhetkinen lautakunta, jossa on kuusi kansallista asiantuntijaa ja seitsemän Euroopan nimeämää asiantuntijaa, mutta esivalintatasolla tarvitaan kansallista asiantuntemusta. He tuntevat maan olot. Ja herra Skuria on ehdottanut, että kaksi tarkkailijaa liitettäisiin lautakuntaan, mutta me haluaisimme mennä vieläkin pidemmälle ja antaa näille neuvoa antava rooli. Tarkkailijat Heillä voisi olla neuvoa antava rooli, mutta pahoin pelkäämme, että tarkkailijastatus sille ehkä annettaisiin hieman rajaavampi merkitys ja täten heidän panoksensa olisi puutteellista. Eli me tukisimme sitä, että heistä tulisi jäseniä, joilla olisi neuvoa antava rooli. Sitten sitten ähm, hakuprosessin tulisi olla avoinna kaupungeille ja kaupungeille annettaisiin oikeus ottaa mukaan ympäröivät alueet, koska sana alue saattaa herättää kysymyksiä ja sitä voidaan tulkita hallinnollisesti hyvin äh, kapeasti, ohuesti, niin naapuroivat alueet, naapurialueet, joista esittelijä puhuu, se olisi hyvä valinta. Myöskin valiokunnan ehdotus äh, alueista alueiden komitean ehdotus. Toivomme, että siellä otetaan myöskin nämä naapuroivat alueet huomioon ehdotuksessa. Mutta meidän mielestämme, jos me laajennamme annamme kaupungeille mahdollisuuden ottaa naapurialueet mukaan, niin siitä saattaa syntyä monimutkaisuuksia. Esimerkiksi miten valintalautakunta voi arvioida ehdokkuuksia ja miten kaupungilla voi olla pitkän aikavälin kulttuuristrategia. Pitkän aikavälin kulttuuristrategia on yksi valintakriteereistä ja sen täyttäminen olisi vaikeaa, kun kaupungit ja alueet liittyisivät yhteen. Palkinto, se on toinen aihe, josta tulisi keskustella. Komissio ehdottaa, että palkinto annettaisiin kesäkuussa. Esittelijä ehdottaa maaliskuuta. on argumentteja tämän kesäkuun puolesta. Kaupungit pitäisivät kiinni sitoumuksistaan, mutta on myöskin argumentteja sen puolesta, että se myönnettäisiin aikaisemmin, esimerkiksi maaliskuussa. Tietyt kaupungit, erityisesti pienet kaupungit, joiden voimavarat ovat rajallisia, ne saattavat olla riippuvaisia tästä summasta. Eli meidän mielestämme tämä asia siihen tulisi siis syvällisesti pureutua neuvotteluissa. Ja sitten vielä yhteistyön heikkous niiden kaupunkien välillä, jotka saavat tämän tittelin samana vuonna. Myöskin verkottuminen aikaisempien kulttuuripääkaupunkien kesken. Meidän mielestämme meidän tulisi löytää hyväksyttävä ratkaisu, jonka kautta me voisimme kannustaa tehokkaampaan verkostoitumiseen kaupunkien välillä. tiettyihin hyvin olennaisiin ulottuvuuksiin modernissa kulttuurissa niihin ei ole puututtu. Eli me tulemme tarkistuksissamme painottamaan sitä, että täytyy keskittyä kaupunkien kehittämiseen pitkän aikavälin strategiaan, mutta suhteen, mutta myöskin ohjelman yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen ja nuorten rooliin, koska nuorilta löytyy innovoivaa lähestymistapaa ja me tulemme myöskin painottamaan sitä, kuinka tärkeää on mutta ottaa mukaan yhteisötaide näihin ohjelmiin ja kuinka tärkeä on yhteys taiteilijan ja yhteiskunnan välillä. Eli kaiken kaikkiaan nämä olivat ne pääkommentit, jotka halusin äh, SD-varjoesittelijän nimissä tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten eh, herra Keli. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Ensinnäkin onnittelut äh, Markus Kurialle hyvästä työstä. Hän tulee Roomasta, joten hän on pätevämpi kuin kukaan muu puhumaan tästä aiheesta. Roomahan on ikuinen kaupunki ja tähän liittyy kaikkia muitakin mielikuvia. Ihmiset, jotka keksivät kulttuuripääkaupunki käsitteen, ansaitsevat meidän onnittelumme. Tämä on erittäin hieno ajatus ja se on tuonut parannuksia joihinkin kaupunkeihin, enemmän joihinkin kuin muihin. Olen nähnyt tämän omassa maassani. Ihmiset, kuten Mari Teresa, puhuivat siitä, että Glasgow on muuttunut kovasti. Muissakin kaupungissa on tapahtunut ehkä parannuksia, mutta on suuri ero sen välillä, kuinka kaupungit ovat voineet hyötyä kulttuuripäivämme satuksesta ja kuinka kaupungit ovat muuttuneet. Tässä on hyvin paljon eroja. Marko esitti täysin valideja paikkansa pitäviä huomioita. Se, että ohjelma pitäisi olla mahdollisimman monia kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Ja erityisestikin pitäisi varmistaa mahdollisuus saada enemmän eurooppalaista rahoitusta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme tämän puolesta. Sitten markkinointipuoli ja matkailu ja muut aloitteet, jotka ovat tämän suuntaisia. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, että ensinnäkin varmistan se, että kaupungin asukkaat ja todennäköisesti jäsenvaltion asukkaat näkevät todellista hyötyä, jota koituu kulttuuripäivähankkeesta ja myöskin lisäarvo pitäisi olla nähtävillä – joka liittyy kulttuurikaupungin. Tätä täytyy voida arvioida jollakin tavalla. Elin puhuja esitti mielenkiintoisen huomion, uskoakseni hän aivan oikeassa, varsinkin kun puhutaan verkostoitumisesta kaupunkien kesken. Kuinka tätä voitaisiin parantaa? Ja esimerkiksi minun kaupunkini sen tilanteen parantuminen, kuinka voidaan vertailla tilanteen ja kulttuuri pääkaupunkien kesken ja se, että palkinto jättäisiin aiemmin keväällä eikä vasta kesällä, tämä olisi järkevää. Ja sitten kun kansalaiset näkevät, ja mitä nopeammin kansalaiset näkevät hyötyä kulttuuripääkaupunkihankkeesta, sen parempi. Nyt eh, hyvä ystäväni Porissa viittasi tähän 2 plus 1 sääntöön. Kun tästä alun perin puhuttiin, mieleeni tuli yhdistynyt kuningaskunta, joka uhkaa erota Euroopan unionista ja sitten seuraavana vuonna he kuitenkin haluavat, että heidän kaupunkinsa saavat kulttuuripääkaupungin aseman. Hieman nurikurista, mutta raha on vain vähän. Siksi meidän täytyy keskittyä tiettyyn kaupunkiin. 2 miinus yksi olisi parempi ajatus kuin 2 plus yksi. Ei minä sano, että 2 plus yksi on mahdoton ajatus, mutta meidän se todenteella keskittyä kulttuuripääkaupunkiin ja saada sille mahdollisimman paljon hyötyä ja hyötyä siitä, jotta kaikki näkisivät, mitä hyötyä tästä koko ajatuksesta on. Tämä on se pointti, jonka Marko esitti. Viimeinen huomioni. Olen keskustellut muutaman otteeseen tästä aiemminkin. Urheilu puolellakin on merkittäviä kaupunkeja ja olen todennut muiden ohella, että näitä on aivan liikaa kenties. Voitaisiinko ehkä kulttuuripääkaupunkiajatus ja urheilupääkaupunkiajatus jollakin tavalla yhdistää toisiinsa ja voisiko kulttuuripääkaupunki oikeastaan sitten sielläkin julistaa, voidaanko se sielläkin julistaa urheilupääkaupungiksi. Meidän täytyy olla johdonmukaisia näissä kysymyksissä ja tästä kannattaa ehkä puhua sitten, kun aika on siihen sovelias. Kiitos. Ennen kuin käyn neuvoston ja komission puoleen, kommentoisin itsekin hieman asiaa. Oliko täällä puheenvuoropyyntö? Ah, Okay. Pyysin puheenvuoroa hetkisen. Comme vous voulez, No, ihan sama minulle. Ette nähneet, että pyysin puheenvuoroa. Suhteessa siihen, mitä tässä on sanottu, tuen sitä, mitä kollegat ovat sanoneet ja kulttuuripääkaupunkiprojektit ovat hyvin tärkeitä, niiden rooli on täysin olennainen. Täällä on tästä jo paljonkin sanottu, mutta yksi asia, joka minun mielestäni on sääli, on valintalautakunnan koostumus. On paljon vaikeuksia saada kansalaiset kiinnostuneeksi kaikesta siitä, mitä Euroopan tasolla tehdään. Ja minun mielestäni olisi hyvä, jos näissä valintalautakunnissa olisi mukana ainakin nuorisojärjestöjä silloin, kun kulttuuripääkaupunkia valitaan, koska loppu loppuvalinnan lisäksi tullaan käymään maissa keskustelua aiheesta ja täten syntyisi dynamiikkaa ja motivaatiota miettiä sitä, voisiko meidän kaupunkimme olla ehdokkaana vai ei ja niin edelleen. Eli minun mielestäni asiantuntijoiden lisäksi olisi hyvä, että otettaisiin mukaan valintalautakuntiin eikä ainoastaan vapaaehtoisten joukkoon, vaan muutenkin nämä järjestöt. Sitten pääkaupunkien määrä. En ole Kelin kanssa samaa mieltä. Minun mielestäni on erittäin hyvä, että meillä on kaksi pääkaupunkia ja yksi, joka valittaisiin ehdokasmaiden keskuudesta. Minun mielestäni tämä on hyvä idea. Yksi asia, joka herätti kysymyksiä, kun vierailin Portugalissa, on se, että rahoitetaan tuotteita, infraa. Olisi tärkeää myöskin pitää mielessä investointien kestävyys. Toisin sanoen, että ei luotaisi vaan jotakin ja sitten sen jälkeen ei tiedetä, mitä sille tapahtuu Eli kun tehdään investointeja kulttuuripääkaupunkiin, tulisi tarkastella kestävyyden näkökulmasta, miten nämä investoinnit palvelevat kansalaisia jälkikäteen. Verkostoidea on mielenkiintoinen kun äh, tietyt maat ovat tämän tunnustuksen jo, tietyt kaupungit ovat tunnuksen saaneet, no se mitä Marseille Provencein yhteydessä on tapahtunut, äh, tässä on kysymys siitä, että käytetään tätä tunnusmerkkiä hyväksi äh, kaupungin ulkopuolellakin, vaan naapuruusalueet myöskin voivat hyötyä tästä. No siinäpä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Kestävyys Siihen itsekin olisin halunnut viitata. Alkuvaiheessa tilanne oli sellainen, että suunniteltiin eh, suuriakin juttuja ja sitten niitä ei voitu jatkaa, kun varat loppuivat. Eh, näin ei ehkä kannata toimia, vaan kannattaa toimia siellä, missä esimerkiksi on jo leikkipaikkoja tai rakennuksia. Muutama vuosi sitten esimerkiksi Essen oli sellainen kaupunki, että se hyödynsi näitä tyhjiksi jääneitä teollisuusalueita eh, kulttuurin luomiseksi sinne. Näin tehtiin ja näitä tiloja edelleenkin käytetään, koska eh, siellä käyvät ne ihmiset, jotka aikaisemmin olivat alueella töissä kuka nyt esimerkiksi eh, kaivostyöläisistä e, ennen kävi vaikkapa oopperassa tai teatterissa. No, e, ehkä jonkun verran, mutta ei se kovinkaan yleistä varmaankaan ollut. Eli Essenin kulttuuripääkaupunkihanke ja näin varmaan Marsin kannalta käy, osoitti sen, että alueet, eh, joilla ennen ihmiset olivat töissä, menevät edelleen näihin paikkoihin, sanovat ja näyttävät lapsilleen ja lastenlapsille, että tuolla minä olin aikaisemmin töissä. Ja tällä tavalla onnistuu tämä siirtymä työpaikasta eh, kulttuurikeskukseksi. Olen seurannut varsinkin tämän runnalueen ja Essenin kaupungin kehitystä ja tämä on kyllä ollut kehitysaskel siellä. Ja on muistettava myöskin se, että kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että e, esitetään tukea, mutta on muistettava se, että kokemusta jo on näistä asioista ja ponnistellaankin tällaisen verkottautumisen suuntaan. Eli kaupungit, jotka ovat olleet kulttuuripääkaupunkeja tai valmistautuvat tulevaan kulttuuripääkaupunkin vuoteen, ovat lähteneet tietylle tielle eikä siitä paluuta ikään kuin ole. Otetaan vain muitakin mukaan. Eli hyvä, että tällä tavalla tätä asiaa on tarkasteltu. Marko, myös sinun tekstissäsi. Ja nyt takara on siis 2033. No kuka nyt ajattelee niin kaukaista määränpäätä, mutta ongelmana on se, että jäsenmaita on 28 ja itse katsoisin, että tähän asti työ on hoidettu hyvin, eli kaksi unioni jäsenmaata eh, samanaikaisesti voi osallistua. Kolmas maa, eh, Stavanger yhden kerran ja Istanbul, mutta sitten enää ei tällä tavalla jatkettu. Mm, katsoisin, että eh, nyt nykyinen menettely on aika hyvä, sillä meillähän on hakijamaita, jotka varmasti vuoteen 2033 mennessä eh, liittyvät unioniin. Eli tässä puhutaan pitkästä aikahorisontista ja siksi ei tarvitse pelätä laajentumista, mutta vuoteen 2033 mennessä varmasti joku hakijamaista on liittynyt. Kroatiastahan nyt tulee jäsenmaa. Olen nyt vähän naivi ehkä näissä ajatuksissani, mutta toivottavasti neuvostossa ja komissiossa ollaan samaa mieltä asiasta. Eli että vuonna 2033 ei e, Saksa tai Ranska saa tätä kulttuuripääkaupunkititteliä, vaan lähdettäisiin liikkeelle siitä, että mietittäisiin e, vaikkapa, että Kroatia saisi kulttuuripääkaupungin, koska sille tilaisuus tarjoutui nyt ensimmäistä kertaa ja sitten sen jälkeen otetaan, tai siihen mukaan joku muu jäsenmaa vielä, ja sitten katsoisin, että tarvitaan vielä kolmaskin maa jokin hakijamaista. Ja miksei tässä voitaisiin ajatella vaikkapa Belgradia? Naapuri, Kroatian naapurimasta olisi kyse, joilla on yhteinen, osittain verinenkin yhteinen historia, ja tämä olisi myös tällainen ystävyyden ele. En nyt halua tässä mitään eh, määrätä, mutta haluan vain hieman kertoa siitä, mitä myönteisiä vaikutuksia tällä kaikella saattaisi olla. Eli 2 plus 1 voisi olla hyvä, ehkä ei aina mahdollinen, mutta Ainakin kannattaa siihen pyrkiä. Ja sitten muut kuin hakijamaat. Hakijamaat olisivat ensimmäisenä vuorossa, mutta ehkä maat, jotka kuuluvat Eurooppaan, vaikka eivät hakijamaita olekaan, ainakaan ihan mm, lähitulevaisuudessa. Ja tässä esimerkiksi Puolan itäisistä naapureista mm, voitaisiin puhua esimerkiksi Ukrainasta, Georgiasta ja niin edelleen. Eli tällaisia ajatuksia kannattaa esiin nostaa ja toivottavasti muut ovat tästä samaa mieltä. Ja vielä yksi huomio. Nämä ympäröivät seudut, kyllä mm, niistä Kin on syytä puhua. Puhutaanpa nyt sitten alueista tai naapurialueista, riippuen aina miten asia missäkin maassa on määritelty. Essenin tässä äsken mainitsin ja sitten koko Ruurin alue Eh, oli mukana. Kukin osa tätä ruurin aluetta oli aina kuukauden verran pääalueena. Ja muistan, kun Luxemburg oli kulttuuripääkaupunki, silloinhan Luxemburg oli ollut sitä ensimmäistä kertaa, ja tuolloin kulttuuriministeri totesi, että no, taasko me olemme vuorossa. Ja me olemme näin pieni eh, alueellisesti. No mitä sitten tapahtui? kysyttiin Moselin alueelta Ranskan puolella ja sitten eh, Saalandin alueelta Saksan puolelta kysyttiin myöskin Rheinland-Pfalzin osavaltionkin oltiin yhteydessä ja sitten Belgiasta Vallonian. Eli kaikki näihin Luxemburgin naapurialueisiin oltiin yhteydessä. Tällä tavalla saatiin koko tämän eh, Luxemburgin eh, ympäröivänkin alueen osalta hoidettua tämä eh, kulttuuripääkaupunkiasia. Tätä ei tietenkään voi mennä vaatimaan, mutta tällainen mahdollisuus tulee kyllä tarjota. Kyllähän Luxemburgikin tulee vielä vuoroon eh, ennen kuin ollaan vuodessa 2033, silloin jo neljännen kerran. Ja varmasti eh, silloinkin Luxemburg toimii samalla tavalla ja minusta se on hyvä asia. Näin naapurialueetkin voivat hyötyä tilanteesta. Petra Kamaivat totesi, että olisi hyvä, jos mahdollistettaisiin se, että raja-alueet myöskin voitaisiin huomioida. Näinhän Luxemburg jo teki. Kannattaa ehkä kuitenkin miettiä, miten tämä asia hoidetaan. Voitaisiinko se esittää sillä tavalla, että tätä ei suljeta pois, mutta mistään pakosta ei kuitenkaan kyse ole. E, joillekin maille tämä voisi olla hyvinkin tärkeä mahdollisuus, varsinkin kun halutaan hakea sovintoa. Silloin kun puhutaan yhteisestä, ehkä surullisestakin yhteisestä historiasta, tällaisten yhteistyöhankkeiden myötä saataisiin kaikki jälleen myönteisemmälle tolalle. Ja vielä Mari Teresille Marseihin liittyen eräs seikka Viestintä ilman muuta, kommunikaatio on erittäin tärkeä asia. Ja sen suhteen Marsella vielä on hieman opittavaa. erääseen matkatoimistoon olin yhteydessä, että tehän olette äm, kulttuuripääkaupunkina ja sitten oltiin yhteydessä. Toisen toisen sanottiin, että no nyt mennään Marseihin ja sitten käännyttiin kaupungin puoleen ja kysyttiin, mitä kaikkea on tarjolla tuolloin, jos esimerkiksi internetin kautta ei saanut tietoa näistä kaikista tapahtumista. Mutta vastausta ei kuulunut lainkaan. Sitten tehtiin uusi yhteydenotto ja sitten tulikin jonkinlainen esite, esite jossa sitten oli vähän eh, eh, silppuna eh, kaikkia, ei sitä tolkkoa tullut ja tämäkin porukka lähti sitten Barcelonan. Eli kommunikaatioyksikölle Marseissa kannattaisi sanoa, että kannattaa ehkä vähän ponnistella, jotta kohde tehtäisiin houkuttelevammaksi. No, tässä oma puheenvuoroni. Nyt käännyn neuvoston puoleen. Mikä on tilanne Irlannin PJ-kaudella vielä? onko asiassa odotettavissa jotain uutta. Neuvosto, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me keskustelemme tästä vielä neuvostossa. Keskustelut ovat kestäneet jo jotakin kuukausia ja toivon mukaan tämä saadaan vietyä päätökseen suht pian. En usko, että tähän tulee mitään osittaista yleistä lähestymistapaa. Me olemme sitä mieltä, että tämä on yksi tärkeimmistä ja Euroopan tasolla kaikista näkyvistä, näkyvimmistä eurooppalaista aloitteista. Tästä syystä tämä on niin tärkeää. Meitä oli kiehtovaa kuulla parlamentin näkökulma. Eli tässä se kaikki, mitä tässä vaiheessa haluan sanoa. Olisi hienoa, jos voisitte tällä käydyn keskustelun huomioida lopullisessa versiossa. Silloin ei tarvitsisi niin kovasti neuvotella, mutta ja asiat haataisin nopeammin puittoihin. Ja sitten komissio. Olkaapa hyvä. Hyvää iltapäivää. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään ja hänen rakentavasta lähestymistavasta ja myöskin kiitos muille kommentin esittäjille. Komissio on iloinen siitä, että meidän näkemyksemme menevät pitkälti yhteen mietintöluonnoksen lukuisiin seikkojen kanssa. Meillä on hyvinkin paljon yhteistä säveltä tässä. Ja varsinkin se, että nykyinen valintaprosessi sen, siltä osin, kun se toimii, siitä pidetään kiinni, mutta samalla tehdään parannuksia niihin osiin, jotka eivät toimi. Olemme samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää pitää kiinni ajatuksesta, että kaupunki on tässä johtavassa asemassa, mutta tämä ympäröivä alue tai lähiseutu voidaan ottaa mukaan tähän yhteistyöhön. Tälläkin hetkellä tämä on näin ja tämä toimii hyvin ja tällä tavalla pitäisi jatkaa tulevaisuudessakin. Oli hienoa kuulla myöskin, että jäsenet tuntuvat olemaan samaa mieltä meidän ehdotuksen suhteen, että osittain avattaisiin tämä ohjelma hakijamaille ja ehdokasmaille, joka kolmas vuosi voitaisiin tällä mahdollisuus avata mukaan ottuna vuonna 2020 heti ensimmäisenä vuonna. On hienoa havaita, että esittelijä on samaa mieltä meidän kanssa siitä, että meidän pitäisi olla tarkemmat kriteerit, vaintakriteerit, mukaan luettuna paikallinen kansalaisyhteiskunta. Se pitäisi saada heti mukaan silloin, kun kaupunki on hakemassa tätä statusta. Olemme samaa mieltä myöskin siitä, että muutkin kaupungin sektorit pitäisi saada mukaan. Ja samaa mieltä olemme siitäkin, että pitkän aikavälin vaikutukset tästä aloitteesta pitäisi ottaa ehdotuksen ytimeen, siksi otamme tämän ensimmäiseksi kriteeriksi mukaan. Tämä on paljon yksityiskohtaisempi kriteeri kuin aiemmin. Hienoa kyllä, olemme myöskin samaa mieltä siitä, että hankkeella täytyy olla puolueet rajat, yli, puolueet rajat ylittävää tukea. Tämä on äärimmäisen tärkeä seikka. Vahvempa vahvempi e, ehdollisuus ja Melina Merkuri-palkinto. Nämä sekä täytyy ottaa paremmin huomioon kohteeksi. Meillä on jotakin mielipideeroja, mutta kun tarkastamme tarkoitusperiä ja pyrkimyksiä, olemme suurimmalta osin samaa mieltä ja jäämme nyt odottelemaan niitä ehdotuksia, joita parantavia ehdotuksia, joita tullaan tekemään tässä suhteessa. Voisin kenties mainita kolme seikkaa esiin, jotka jäsenet mainitsevat täällä ainoasti vain. Ensimmäinen niistä liittyy tämän hankkeen rahoittamiseen. Jotkut jäsenet totesivat, että meidän antamamme summa on suhteellisen pieni, 1,5 miljoonaa euroa tällä hetkellä tämä luku on. Haluaisin muistuttaa teidän mielinen erään tärkeän seikan, eli tämän brändin tai statuksen, joka kaupunki saa. Itsenäiset arviot osoittavat, että käytännössä kaupungit ovat sanoneet, että ne eivät oikeastaan halua tätä rahaa, vaan pikemminkin tämän tittelin. tittelin on tärkeämpi. Siksi niin moni hakee tätä statusta. Lil arvioita yksi seikka tässä on tärkeä, mikäli kaupunki saa tämän statuksen, jokainen euro tuo takaisin enemmän rahaa kuin mitä kaupunki sijoittaa. Kymmenes, mil, kymmenet miljoonat eurot ovat rakennerahaston puolelta virranneet tähän ohjelmaan. Kannustaisimme jatkossakin kaupunkia käyttämään kohesiopolitiikankin rahoitusta tässä tarkoituksen hyväkseen aluekehityspolitiikan rahoituksen ohella. Täällä viitattiin lukuisissa puheenvuoroissa myöskin verkostoitumisen merkityksen, kun on kyse nykyisistä menneistä ja tulevista kulttuuripääkaupungeista. Epävirallinen verkosto on jo olemassa ja toimii erittäin hyvin. Meillä on jatkuvasti yhteydenpitoa verkoston sisällä. Ja kaikki katsovat, että on erittäin tärkeää pitää tämä yhteistyö epävirallisena, epämuodoisena. Säännönmukaisia tapaamisiakin järjestetään ja tämä yhteistyö hoituu oikein hyvin. Lopuksi kun tarkastellaan vuonna, vuotta 2020 ja maiden valintaa, niin toivottavasti olette tyytyväisiä siihen, että Kroatia otettiin mukaan ensimmäisen vuoden mahdollisten valintojen joukkoon. Lisäksi katsomme, että ensimmäisenä vuonna voitaisiin valita jokin kolmaskin maa. Tämä on hieno ele meidän nähdäksemme. Käytännössä meidän täytyy vielä pohtia neuvotteluiden ajoitusta, mutta voimme palata tähän myöhemmässä vaiheessa vielä. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Ilomielin jäämme nyt odottelemaan teidän pyrkimyksenne että tarkistuksen ei ole pyritte parantamaan tekstiä vielä. Want to say... Kiitos. Marko, haluatko vielä käyttää loppupuheenvuoron? Kiitos kollegoille käytetyistä puheenvuoroista ja ehdotuksista ja hyvistä neuvoista myöskin. Painottaisin muutamaa seikkaa tässä vielä. Ensinnäkin kaupungit Tässä komission ehdottomassa ohjelmassa esitetään eh, kahta kaupunkia eh, per vuosi eh, ja tämän lisäksi mahdollisesti hakijamaa tai sellaiseksi kehittyvä maa kolmen vuoden kuluessa. Ja näin ollen on tärkeää sellaisetkin maat huomioida, jotka vielä eivät unionin ole liittymässä, mutta ehkä jossain vaiheessa kyllä, kun tässä kuitenkin aikahorisontti on näinkin pitkä. Eli tässä on syytä näitä maita tukea. Ja sitten mitä asiantuntijoihin tulee, itse puhuin tarkkailijoista, mutta ihan hyvin voidaan, eh, jos halutaan mm, muuttaa nimeä samasta asiasta, tässä kuitenkin on kyse. Eli kyse on ihmistä, jotka voivat konsultaatiovaiheessa vaikuttaa tehtäviin päätöksiin ja jotka voivat auttaa valintalautakuntaa päätöksenteossa. Se, miten tässä valintalautakunta esittää, välttämättä kyseessä ei ole mm, akateemisen tason asiantuntijoita, niin kuin todettiin ihan hyvin. Eh, kyseessä saattaa olla vaikkapa nuorisojärjestöjen edustajia tai kansalaisyhteiskunnan eh, yhteiskuntaedustamien järjestöjen edustajia ja tästä esitetystä luettelosta sitten valinta tehdään. Niin kuin toimitaan parlamentissa, alueiden komiteassa ja neuvostossakin, eli siis ihan hyvin kyseisen saattaa tulla henkilöitä, jotka toimivat eh, kansalaisyhteiskunnassa jollain tavoin. Ja hyvin tässä puheenjohtaja kommentoikin asia, eli kuinka voitaisiin mahdollisesti huomioida myöskin raja-alueet, kaupungit ja ympäröivät alueet, eli koko tämä ympäröivä alue voisi tällä tavalla hyödyntää tästä hyödyntää tätä mahdollisuutta ja tuntea olevansa osa tätä kulttuuripääkaupunkihanketta kun Luxemburgista puhutaan, niin tämä on melko lailla selvä asia, mutta sitten on muitakin pienehköjä maita, joille tämä toisto saattaa aiheuttaa jopa hankaluuksia sen suhteen, miten hoitaa asia. Tältäkin kannalta tämä laajennusehdotus voi olla hyvä ja laajennus myöskin ulkopuolelle voi olla ihan hyvä, koska tällä tavalla voidaan ymmärtää se, että halutaan kuitenkin vahvistaa näitä eurooppalaisia arvoja. Ja voidaan tätäkin ehdotusta tarkastella yhtenä mahdollisuutena. Ja tärkeää on kiinnittää huomiota myöskin siihen, että kestää että tehdyt investoinnit ovat kestäväpohjaisia ja hyödyttävät myöskin tulevaisuudessa kaupunkia. Niin kuin täällä todettiin, tämän kulttuuripääkaupunkitittelin myötä moni kaupunki on ihan pysyvästi muuttunut. Eli tärkeää on, että investoinnit ovat mahdollisimman kestäväpohjaisia. Ja niin kuin Keli totesi, pääkaupunkeja tietysti on paljon ja tässä tietysti on sitten myöskin eh, urheilu eh, teemana eh, muistettava ja nuoriso. Eli ehkä voidaan ajatella jonkinlaista verkostoa. Se voisi olla hyvä. Eli valitut kulttuuripääkaupungit, niiden välinen verkosto – hän on olemassa, niin kuin komissio puheenvuorossaan totesi. Se on epävirallinen, mutta kuitenkin sellainen on olemassa ja se tapa äh, toisin sana silloin tällöin tietojenvaihtoa varten. Ja ehkäpä voitaisiin ajatella, että äh, tällaisia yhteyksiä olisi enemmän. Ja niin kuin Boris totesi, tällä tavalla voitaisiin paremmin arvioida äh, tilannekehitystä ja näitä kokemuksia mutta siis tällainen verkosto on olemassa ja voi tätä työtä tehdä. Ehkä olisi syytä vain luoda paremmat yhteydet meidän ja tämän verkoston välille. Mutta tämä on asia, jota voidaan vielä tarkastella tässä lausunnossa lähemmin. Sitten nämä rahoituskysymykset. Sen kovinkaan suurista summista ei puhuta, mutta kaupungit, jotka ovat osanneet hyödyntää eh, järkevästi eh, varoja ja markkinointitoimet hoitaneet kunnolla ovat kyllä ilman muuta tästä hankkeesta saaneet suurta hyötyä kulttuurisesti tarkastellen, mutta myöskin taloudellisesti tarkastellen. Ja juuri niin kuin tässä komission edustaja totesi, on ymmärrettävä, että tärkeämpää on tässä titteli kuin tämä rahoituksellinen puoli, koska tämä valituksi tuleminen mahdollistaa sitten lisävaroja ja toisaalta houkuttelee investointeja ja myöskin matkailijoita alueelle. Kiitokset Marko. Tarkistusten takaraja on 18 huhtikuuta. Ja muistaisin kaikkia, keliäkin, joka ei ole enää paikalla, siitä, että Euroopan kulttuuripääkaupunkiasia on eri asia kuin eh, urheilupääkaupunkiasia, joka on yksityinen hanke, kaupunkien ja urheilujärjestön hanke, eikä näitä tule asettaa samalle lähtöviivalle. Tietysti hyvä asia sekin, eh, joka joka mm, tuo kansalaisyhteiskun mukaan, eh, mutta muutoin nämä ovat varsin erilaiset hankkeet. Kulttuuripääkaupunkihanke siis on vähän erilainen asia kuin nämä yksityiset aloitteet. Ja se, mitä tässä sitten varoista Putin merkuri eh, palkinto on otettu palkinnoksi mukaan. Aikaisemmin nämä eh, rahat annettiin Muuten vain, mutta ne oli mahdollista antaa vasta vuoden lopussa sen jälkeen, kun oli saatu kaikki todisteet siitä, että asiat on esityksen mukaan hoidettu. Sitten vasta rahoitus hoitui ja tämä hankaloitti asioita ja siksi me ajattelimme, että jos tämä muutetaan palkinnon muotoon, niin siitä on se hyöty, että palkinto voidaan antaa etukäteen. Niinpä siis ennen kuin vuosi on hoidettu, voidaan tämä palkinto myöntää. Se mahdollistaa tämän menettelyn. Tämä vain tiedoksenne sillä kun kyseiset päätökset tehtiin, täällä ei tainnut tästä porukasta muita olla vielä kuin Veronik ja minä. Kiitos teille kaikille tästä mielenkiintoisesta iltapäivästä. Sitten kohta 11 koordinaattoreiden päätökset varmasti käyvät teille kaikille. Muut asiat sinäkään ei mitään. Ne 12. huhtikuuta tapaamme seuraavan kerran. Kiitos kaikille myös tulkeille ja mukavaa illan jatkoa.